Mes chers collègues, bonjour. Au fond de la salle, vous pouvez prendre place. Pyydän teitä istutumaan, te, jotka olette siellä salin perällä. Monsieur Robert Zille, on va commencer. Edustaja siellä myös me aloitamme nyt. Ennen kuin aloitamme työt liittyen tähän liikkuvuus pakettiin. Haluaisin tervehtiä paikalla olevia liikennealan työntekijöiden ammattiliiton edustajia. Siellä on linja-auton kuljettajia ja rekkakuljettajia eri Euroopan maista, Belgiasta, Ranskasta, mm, Espanjasta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta ja muualta. Tervetuloa tänne valiokuntamme. Nous allons discuter cet après-midi. Tänä iltapäivänä käsittelemme liikkuvuuspakettia. Aloitamme aivan ensiksi lepoaika asiasta. Annan puheenvuoron ensiksi esittelijällemme Wim van de Kampille ja sen jälkeen edustaja Bachille, joka ei ole toistaiseksi vielä paikalla, koska hän on työllisyysvaliokunnan esittelen edustajia ja sitten muut mepit voivat tämän jälkeen käyttää puheenvuoron, kun on kuultu ensin eri varjoesittelijöitä ja lopuksi käyn myös komission puoleen. Hyvää iltapäivää teille, herra Ilisua puhutte. Olette täällä aina uskoisesti paikalla. Hienoa. Ja sitten pyydän, että esitteli vielä käyttää loppupuheenvuoron. Eli nyt lepoaikoja koskien. Wim van de Kamp, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitos paljon. Olen todella hyvällä tuulella tänä iltapäivänä. Minun asiani, äh, nimittäin äh, nämä ajo- ja lepoajat. Siinä neuvottelut äh, menevät toiveiden mukaisesti. Ei vielä kaikkea ole saatu hoidettua, mutta ei tarvitsekaan, koska huomenna meillä on vielä varjoesittelijöiden tapaaminen esittelijänä läsnä ollessa. Tällä kertaa ainakin esittelijä saa olla läsnä varjoesittelijöiden kokouksessa kovin innovatiivista. Me tarkastelemme tätä asiaa luonnollisesti kapotaasin asian kanssa yhdessä kollega Hertogin kanssa sekä Merja Kyllösen kanssa lähetettyjen työntekijöiden asian kanssa, koska me kolme tällä tavalla muodostamme tämän koko paketin. Otan esiin nämä kymmenen asiaa, jotka ovat minun listallani. Ja aloitan tämän tästä näistä kevyistä hyötyajoneuvoista. Ja me päätimme, että kaikki tällaiset kevyet hyötyajoneuvot, jotka ovat yli 2,4 tonnia, ja jotka ovat äh, mukana kansainvälisessä äh, liikenteessä, että ne otettaisiin mukaan tähän asetukseen. Ensinnäkin äh, kansalliset, halusimme myös kansalliset kevyet ajoneuvot ottaa tähän mukaan, mutta tämä on ehkäpä hieman liian pitkälle menevää ajatellen subsidiariteettia. Eli siis kaikki kevyet ajoneuvot yli 2,4 tonnia, jotka ovat mukana kansainvälisessä liikenteessä kuuluisivat tämän asetuksen alaisuuteen. Sitten me haluamme tehdä poikkeuksen rakennussektorille. Rakennussektorilla on tiettyjä ongelmia, kun on kysymys esimerkiksi nostureiden kuljettamisesta ja vastaavassa. Kolmas asia liittyy jälleen poikkeukseen, nimittäin niille yrityksille ja äh, tällaisille kuljet, äh, pikku, pakettiautoille, jotka eivät ole ammattimaista äh, kuljetusta, kuten esimerkiksi vaikkapa putkimiehet tai muut tällaiset, niille täytyy olla poikkeus lepo- ja ajoaikoihin. Neljäs huomioni on se, että te otamme lyhyen kohdan johdanto-osan kappaleeseen näistä itse yksin ajavista autoista. Tekniikka kehittyy erittäin nopeasti ja me haluamme, että komissio ajoissa eh, miettii jo näiden itse ajavien autojen kehitystä, koska tämähän kaikki liittyy kuljettajan asemaan. Onko silloin kysymyksessä työstä, eh, ajoajasta, muusta työstä, vai mistä on kysymys silloin, jos meillä on tällainen itse kulke ajava rekka. Sitten viimeinen asia, seuraava asia, joka on tärkeä. Kuinka kauan kuljettaja saa ajaa, olla tien päällä? Komissio on ehdottanut kolme viikkoa ja sen jälkeen kotiin. Minä ehdotin, koska minulla on paljon kollegoita Itä-Euroopasta ryhmässäni, että sanoisin, että nostamme tämän neljän viikon, neljän viikon jälkeen kotiin. Tästä vielä meidän täytyy keskustella ja tehdä päätös huomenna aamuna. Mutta siis kysymys on joko kolmesta tai neljästä viikosta tällaisena viiteajanjaksona. Ja tämä asia liittyy suoraan luonnollisesti lepoaikaan siellä rekan hytissä. Tästä on käyty hyvin paljon keskustelua ja tästä on myös hyvin paljon sekaannusta. Ja me yritämme tänä iltapäivänä luoda tähän jonkun verran äh, selkeyttä. Nimittäin lepoaika äh, siellä hytissä ajoneuvossa on kielletty tuomioistuimen päätöksen mukaan. Tämä päätös tuli ihan hiljattain. Vain mikäli tämä äh, kuljettaja haluaa viettää viettää lepoaikansa ajoneuvon hytissä erillispysäköintialueella, turvallisella alueella, niin silloin hän voi sen tehdä tällaisella valvotulla erillispysäköintialueella. Ja uskon, että me voimme tällä tavalla ratkaista suuren ongelman. Alankomaissa on yhä vielä kuskeja, jotka viettävät viikonloppuja lappunsa tuolla huoltoasemalla, käyvät äh, pissalla äh, siellä penkalla ja niin edelleen, enkä minusta se ei ole sallittua. Se ajatus, äh, että jokaisen täytyisi rekkansa kanssa ajaa hotelliin, joka viikonloppu ei ole realistista. Ajatellaanpa, että ensi viikon maanantaina 50, 45 rekkaa peräkanaa ajaa Brysseliin keskustaan yöpymään hotelliin. Sehän sekoittaisi koko liikenteen ja kaiken. Joten sen vuoksi me ehdotamme, että ei saa nukkua rekan hytissä, paitsi ellei pysty sitten jäämään tällaiselle valvotulle erillispysäköintialueelle. Sitten on tämä 45 minuuttia pakettia lepoa, josta on väännetty kättä. Se voisi, saako se olla kolme kertaa 15 minuuttia? Ei. Voiko se olla kerran 30 ja kerran 15 minuuttia? Kyllä. Sitten seitsemäs kohta on poikkeus, joka liittyy juniin ja laivoihin, koska jos rekka seisoo junassa tai rahtilaivassa, silloin kuljettaja voi toki nukkua. Se on ihan ihanteellista. Eli se, että jos rekka on esimerkiksi laivassa, niin eihän silloin sitä voi koskea nämä lepoja ajoajat. Sitten takaisin näihin ajanjaksoihin kolmen tai neljän viikon jälkeen me haluaisimme, että kuski menee kotiin. Koti on paikka, missä hän asuu. On käyty erittäin paljon keskustelua siitä, että pitääkö hänen palata sinne yritykseensä, mutta jos nyt on kuski ja työskentelee vaikkapa tanskalaiselle firmalle, niin ei ole mitään järkeä, että joutuisi ajamaan takaisin Kööpenhaminaan, kun on kotoisin jostain ihan muusta maasta. Silloin haluaa vaikka perheensä luo tai mihinkä tahansa. Eli se, että sanottaisiin, että tämän kuskin pitäisi mennä joka neljän viikon jälkeen Kööpenhaminaan ei ole järkevää. Sitten on muutamia sääntelyitä bussi, linja-autoliikenteelle. Linja-autoa ei aina voida verrata esimerkiksi kontti Linja-autoyritykset ja linja-auto ammattiyhdistysliikkeet haluavat bussisektorille oman sopeutetun asetuksen. Sitten tämä älypiirturi, älykäs ajopiirturi. Koko tämä lähetetyt työntekijät ja työaikojen ja ajo lepoaikojen valvonta on mahdollista vain, jos meillä on älykäs ajopiirturi. Ja sen vuoksi me pyytäisimmekin, että komissio ottaisi tämän käyttöön mahdollisimman nopeasti. Kokemukseni on se, että jos Euroopan parlamentti ehdottaa selkeää lainsäädäntöä, niin silloin markkinat yleensä seuraavat sitä, noudattavat. Mutta jos me sanomme, että okei, älykäs ajopiirturi voidaan ottaa käyttöön 2026, 2027, 2028, silloin mitään ei tapahdu, markkinat eivät noudata. Eli me olemme ehdottaneet ensimmäinen tammikuuta 2020. Toki tässä on nyt varmasti käden vääntöä neuvostolle. Tämä tulee olemaan aikamoinen haaste neuvostolle saada sovittua tästä pää, päivämäärästä. Olen iloinen, että neuvosto nyt äh, kuuntelee, koska heidän täytyy nyt päästä eteenpäin. Koska tuntuu siltä, että neuvosto siellä vain äh, tartutaan lillukan varsiin. Eli äh, Macron, Merkel ja muut haluavat suojella liikennesektoria ja, ja kuljetussektoria ja laajentaa sitä, mutta silloin hallitusten täytyy ryhtyä toimiin. No niin, tämä nyt oli tällainen pieni ö, äh, ylimääräinen osio äh, puheessani, mutta kuitenkin, koska minulla tässä on aikaa, niin minä todellakin haluaisin sanoa, että neuvoston pitää tehdä jotain. Pian on taas vaalit ja sitä ennen ei tapahdu yhtään mitään. Kaikki vain ö, äh, istuvat omalla tuolillaan ja valvovat oman maansa asioita, eikä se ole mikään hyvä eurooppalainen lähestymistapa. No niin, tämä tästä. Okei, älykäs ajopiirturi, siihen pitäisi tuli, tulla myös tällaiset äh, automaattiset rajat ylittävät äh, järjestelmät. Ja sitten huomenna me julist, julkaisemme suuren tällaisen äh, valvonta noudattamisluvun tai kappaleen. Me olemme äh, Ismailin ja Mere Kyllösen kanssa kirjoittaneet yhteisen äh, äh, luvun kaikkiin kolmeen asiaan, jossa on kysymys tästä, miten tätä noudatetaan. Ja haluaisinkin kiittää jo kaikkia valiokunnan jäseniä ja varsinkin nämä, näitä kahta mainitsemaani koska tämä tulee kyllä hermostuttavaa neuvostoa, kun eh, neuvosto näkee, millä tavalla me suojelemme eh, kuljettajien sosiaalisia oikeuksia, koska ei ole kysymys pelkästään joustavuudesta, niin kuin EPP haluaa liikennesektorilla. Siinä on kysymys myös sosiaaliturvasta, sosiaalista suojelusta, jota SMP, GUE ja myös EPP haluaa. Tämä on erityisen selkeä kappale, jossa tiedon keräystä seurataan ja jossa tehdään ennen kaikkea yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa, joilla on jo tätä tietoa. Emme me tässä lähde mitään eurooppalaista tietokeskusta keskusta keräämään, koska tämä tulisi hermostuttamaan sitten jälleen tietosuojavaltuutetun. Ei vaan me kysy, puhumme tällaista yhteisestä tietokonejärjestelmästä, yhteen toimivista kansallisista tietokannoista – Eli tämä on nyt asioiden tila ja tola. En tiedä, onko jo julkaista... Ah, okei, okay, selvä, ei vielä. Koska me äänestämme. Ei, selvä. Okei. Okay. Eli me mietimme vielä äänestyspäivää, mutta puheenjohtaja varmaan voi tässä vielä päivän mittaan tästä meille enemmän kertoa. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Wim van de Kamp. Kiitos oikein paljon Wim van de Kamp. Meillä on valtava määrä asioita, eli valitettavasti varjoesittelijä, ette nyt saa 15 minuuttia tai 20 minuuttia niin kuin esittelijä. Minä olen vähän tiukempi teidän kansanne. Ja sitten seuraavana edustaja Monte. Kiitos puheenjohtaja. Erityisesti kiitokset esittelijälle tehdystä työstä. Ja on hyvä, että myös sosiaaliset aspektit, meille tärkeät asiat on nyt huomioitu. Kiitokset myös avustajille ja mm, tästä hyvästä työstä näiden kuukausien aikana. Katsoisin, että näiden keskustelujen myötä näkemykset ovat lähentyneet toisiaan. Tässä jotain hiottavaa vielä on, mutta huomenna varjoesittelijät tapaavat toisensa ja uskon, että hyviä tuloksia saadaan aikaan. Mitä tulee näihin kompromisseihin, olen valmis hyväksynyt 3,5 tonnin rajaan asti poikkeukset, mitä tulee ajopiirtureihin. Ja toisaalta tarjotaan mahdollisuus maalle soveltaa tiukempia määräyksiä 2,4 tonniston osalta. Ja voin tukea sitä, että 2,4 hyväksyttäisiin poikkeukseksi silloin, kun eh, kaksi tai useampi jäsenmaa tekee kuljetuksia toistensa välisesti. Tarkastellaan myöskin rakennusalaa ja silloin kun tarkastellaan ylipäätään ehm, kuljettajaa ja liikennettä, niin katsoisin, että nyt nykyistä sanamuotoa olisi syytä tarkistaa. Mitä tulee lepoaikoihin, Eh, tämä on yksi kiistanalaisimmista kohdista ja on ihan selvää, että näkemyseroja ryhmien välillä tässä on myöskin valtuuskuntien välisiä näkemyseroja. Mitä tulee viikoittaiseen lepoaikaan, katsoisin, että siinä tulee huomioida eh, kompensaatio myöskin, jos on lyhennetty näitä viikoittaisia lepoaikoja, mutta näiden eh, toteutumisen tulisi kuitenkin eh, toteutua kotona ja tällä tarkoitamme varsinaista asuinpaikkaa eli perheen luona, eli ei suinkaan ajoneuvossa. Tämän lisäksi tarvitaan myöskin paluseen liittyviin säännöksiin eh, kompromissi. Toisaalta sitten reuna-alueiden tilanne, jos eh, ajoneuvoa on kuljetettu eh, laivan tai junan kyydissä, tällöin tarvitaan lisää joustavuutta ajopiirturi ja toisen sukupolven älykkäät piirturit. Tässä tarvittaisiin eh, mahdollisimman nopeita mukautuksia ja mahdollisesti tiukempiakin eh, rajoituksia. tulisi katsoa, miten reaaliaikaisesti nämä voidaan hoitaa nykypäivänä ei voida enää sanoa, että aina ei olisi mahdollista ajoneuvoa paikantaa. Kyllä näillä nykyvälineillä se mahdollistuu ajopiirturi ei automaattisesti välttämättä eh, tallenna rajan ylitystä ja siksi on erittäin tärkeää merkitä päivämäärä mahdollisimman eh, varhaisessa vaiheessa, heti kuin mahdollista. Ja on erittäin tärkeää, että tässä sitten henkilöliikenne on ihan eri asia. Eh, silloin sovelletaan ihan eri tavoin joustavuus ja muita sääntöjä. Tällöin ehkä tarvittaisiin ihan erillisiä säännöksiä. Tässä vaiheessa vielä kertaalleen kiitokset esittelijälle ja muillekin hyvästä yhteistyöstä ja uskoisin, että huomenna päästään eteenpäin vielä näiden avointen kysymystenkin kanssa. Kiitos edustaja Sille. Seuraavana. Kiitos oikein paljon. Minä haluaisin myös kiittää tästä tehdystä työstä ja Kiittäisin kaikkia esittelijöitä. ECRn kannalta. On, ähm, ECRn kannalta katsottuna vähimmäisvaatimukset, mitä tulee näihin äh, enimmäisajoaikoihin, katsoisin, että ensinnäkin 500 tarkistusta esitettiin ja sitten 17 tässä esittelijä nosti keskustelun kohteeksi. Vaikutti siltä, että oikean suuntaan ollaan menossa, mutta kuitenkin viisi poikkeusta on. Ensinnäkin tämä mukaan mukaanotto, me emme sitä puolla. Tietysti joskus on ajateltava, että näiden rekojen tilalle tulee näitä eh, kevyitä neuvoja, mutta meidän pitää kuitenkin huomioida PK-yritykset ja kaikki muut yritykset, jos ajatellaan näitä pienyrityksiä, jotka tekevät kuljetuksia lyhyillä matkoilla, vaikka kaksi jäsenvaltiota nyt esittänyt, ne voisivat myös käsittää Eh, rajat ylittävät kuljetukset. Ja sitten haluaisin vielä eh, kiittää Vimeä siitä, että on pyritty kysymyksiä selvittelemään, kun puhutaan vapaasta Euroopasta, missä ihmiset voivat liikkua minne haluavat, niin jos tässä kompromissa puhutaan siitä, että henkilö voi levätä missä vain haluaa, niin tämä tarkoittaa mitä tahansa paikkaa. Tämä on vähän niin kuin nuoronsa niin Neuvostoliitossa, eh, ei nyt Euroopan unionin sama asia, mutta sanottiin, että minun kotini ei ole tietty talo vaan, tai tietty katu, vaan koko Neuvostoliitto. Eli nyt voitin sanoa ikään kuin koko Euroopan unioni voi olla ihmisen kotina. Ja jos on bulgarialainen kuljettaja, niin voidaan sanoa, että niin pitää pitää huolta bulgarilaisista kuljettajasta, hänen pitää mennä kotiin Brysselistä ja ja miten voidaan estää, että hän ei palaisi Bulgariaan, mutta ehkä hänen perheensä asuu jo Espanjassa ja muut perheensä sai muualla. Ja sitten tulee Kööpenhaminaiselle yrittäjälle aika kalliiksi lähettää bulgarialainen kuljettaja tuonne. Ja ehkä kööpenhaminalainen työnantaja sanoo, että te teidät irti sanotaan, että te voitte jäädä sitten sinne bulgarianlaiseen kotikylään ja kuka sitten eh, välittää tästä ihmispoloisesta joku Brysselistä vai sitten miettii, miten tämä eh, irtisanottu kuljettaja mm, pärjää. Tuskinpa me tarvitsemme kyllä joustoa, on kuljettajan kerrottava, missä hän haluaa neljä viikon kuluttua olla, ja se siitä tuskin tarvitsee olla kyseessä nimenomaan kotipaikka, mikä tämä kotipaikka edesten on. Ja jos te ajatellaan tätä eh, viikoittaista lepoaikaa, eh, jos sanotaan, että hytissä ei voi levätä, niin sitten myös lähdetään liikkeelle siitä, mitä tuomioistuin sanoi, Tämähän ei koske käytettyä viikoittaista lepoaikaa, eli tämä kompromissi nyt lähtee argumentaatiossa eri linjoille kuin tuomioistuin. Ja sitten tarvitsemme jonkunlaista itse sertifiointia. Tämä voisi olla yksi ratkaisu, koska muuten tässä tietysti käy niin, että jotkut jäsenvaltiot eivät tällaisia erityisiä lepoalueita perustaa, koska ja tässä lyhyesti vielä sanoisin nämä kasantuneet päivittäiset ajoajat, kaksi viikkoa, yhdeksän tuntia, tämä on sama kuin nykysäännöt. Me haluaisin vielä nähdä, kun katsotaan kaukaista maasta, että olisi neljä viikkoa ja 180 tuntia ja sitten nämä älykkäät ajopiirturit viimeisenä asiana – me haluaisimme tämän hoitaa nopeasti, mutta joskus sitten tulee uudenlaisia ajopiirtureita ja jotkut yritykset ehkä joutuvat kahteen otteeseen uudistamaan tämä kuitenkaan tarpeellista. Kiitos ja edustaja Vilva, olkaa hyvä. Muchas gracias, presidenta. En lugar... Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin pyytää anteeksi esim Meisarin, Kesinen Meisarin puolesta. Hän on tässä vastuuhenkilö, mutta eri syystä hän ei päässyt tänään paikalle, siksi puhun hänen nimissään. Ja hän on antanut minulle tämän asiakirjan, josta puhun, mitä tulee kevyiden ajoneuvojen mukaanottamiseen e, soveltamisalaan olisi korostettava tiettyä varovaisuutta, koska on olemassa tietty ongelma niiden hyötyöinivön osalta, jotka kansallista kuljetusta harjoittavat. Eli ymmärrän kyllä tämän 3500 tonnin rajan. Tarvitaan älykäs ajopiirturi, jos on kansallisia kuljetuksia, mutta sitten hän kysyy myös, ja siksi halusin kysyä, miten voidaan valvoa tätä rajat ylittävää mm, ajoneuvoa, eli että ylitetäänkö raja vai ei ja mitä tulee sitten eh, tuolla rekassa tapahtuvaan lepoaikaan, niin voi yhtyä siihen, mitä on esitetty, eli tämä voisi onnistua siellä, missä on kunnon lepotilat, mutta ongelmana vain se, että tämä infrastruktuuri ei kuitenkaan ole vielä valmista siinä vaiheessa, kun tämä mm, teksti saadaan hyväksyttyä, siksi ehdotamme eh, siirtymäaikaa jopa sitä, että sen sijaan, että eh, laajentaisiin tätä kieltoa, niin eh, meillä pitäisi olla lyhennetty eh, viikoittainen lepoaika. Ja sitten älykäs ajopiirturi tähän mm, käyttöönottopäivään voidaan yhtyä ja sitten pitää asteittain toimia, niin kuin täällä on sanottu. Hän sanoi, että pitää neuvoston suuntaan olla kunnianhimoisia tässä asiassa, mutta myös realistisia ja tietysti pitää ajatella, milloin tämä toisen sukupolven ajopiirturi on valmis. Ja tämä riippuu myös siitä, kuinka paljon uusia eh, asioita halutaan mukaan tähän välineeseen. Ja sitten jos ajatellaan näitä linja-autoja, jotka kulkevat vain silloin tällöin, niin tämähän on erilainen sektori kuin Eh, kuorma rekat, eli ehkä se pitäisi huomioida. Mitä tulee sitten pois sulkemisiin joidenkin maiden osalta, niin on ehkä hyvä antaa eh, poikkeuslupa niille, jotka, ovat, eh, jotka tekevät rakennustöitä. Ja sitten on sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät ole kovin pitkoja, pitkiä matkoja, eivätkä välttämättä tarvitse ja Tässä siis mm, edustaja Meisnerin kommentit. Bilbao. Kiitos edustaja Bilbao. Ja sitten edustaja Kester. That's very kind of you. Thank you. Kiitos. Niin, minä haluaisin kiittää edustaja Van de Kampia ja muita varjoesittelijöitä heidän tähän mennessä tekemästään työstä. Koska tämä on hyvin tärkeää. On erittäin tärkeää suojella sosiaalistandardeja ammattikuskeille, samoin kuin heidän turvallisuuttaan, matkustajia ja muita maantien käyttäjiä. Tänä iltana kello kuusi me käymme Bachin ja muiden kanssa nopeasti keskustelemaan näistä ajo- ja lepoajoista kello 18. Tulkaa mukaan sinne kanssamme, sinne tulee AY-väkeä ja vielä jopa muutamia kuljettajiakin. Ja odotan todellakin, että me pääsemme keskustelemaan tästä. Varjoesittelijöiden tapaamisemme, siellä me olemme käyneet hyvin eläviä keskusteluita ja kompromissitarkistuksia ei ole vielä viety päätökseen. Ja no, vihreät vastustavat sitä, että muutettaisiin tämä viitekausi kahdesta viikosta neljäksi viikoksi, vaikkakin me olemme kuitenkin tyytyväisiä siitä, että maksimiajoaika pysyi ennallaan. Meistä ei ole kohtuullista olettaa, että että kuljettajat viettävät viikoittaisen lepoaikansa nukkuen rekkansa hytissä. Me haluamme myös vaatimuksia työnantajille huolehtia kunnollisesta yöpymisestä hotelleissa tai jossain vastaavissa niin, että kuljettajat olisivat kunnolla levänneitä ennen kuin aloittavat työviikkonsa. Ja sen lisäksi olisi hyvä saada näitä turvallisia erillispysäköintialueita EU, ympäri EUta. Eihän kuljettajien tarvitse välttämättä viettää auton ulkopuolella tätä lepoaikaansa. Hieman olen huolissani tästä keskittymisestä joustavuuteen ja että se johtaisi siihen, että työ, äh, kuljettajien työolosuhteet ovat epävakaisemmat. Koska jos halutaan joustoa viikoittaisiin ja kuukautisiin ajoaikoihin ja lepoaikoihin, voi vaikuttaa hyvin pieneltä asialta. Meidän täytyy olla kuitenkin hyvin varovaisia, että se ei käytännössä merkitse sitä, että tulee toimenpiteitä, äh, joilla äh, tavallaan painostetaan kuljettajia yrityksen intresseissä viemään äärimmilleen ajoaikansa, koska tärkeämpää on kuljettajien ja muiden tienkäyttäjien turvallisuus. Lopuksi olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että pakettiautot ja kevyet hyötyajoneuvot yli 2,4 tonnia otetaan mukaan tähän lainsäädäntöön. Mutta haluaisimme, että poikkeuksien määrää vähennettäisiin. Linja-autojen kuljettajille ei tulisi antaa vastuuta itse päättää näitä standardeja. Kuljet kuljettajat kuitenkin ajavat, linja-auton kuljettajat kuljettavat yli 50 ihmistä ja minä haluan todellakin, että minua kuljettaa henkilö, joka ei ole väsynyt, äh, yliväsynyt, koska väsyneet äh, kuljettajat aiheuttavat äh, onnettomuuksia. Ja tässä on ihan oikeasti kysymys elämästä ja kuolemasta näissä kolmessa asiassa. Tähän asti me olemme olleet hieman huolissamme näiden neuvotteluiden suuntauksesta, mutta odotamme mielenkiinnolla huomista varjoesittelijöiden kokousta, jossa yritämme jälleen kerran saada aikaan kompromissin. Joo, Madame Kyllönen. Kiitos ja edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Thanks, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, hyvät vieraat. Aivan ensiksi haluaisin kiittää edustaja Van de Kampia tästä hyvin avomielistä keskustelusta, mitä olemme voineet käydä varjo edustajien kesken. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä. Meillä on ollut hyvin luovia kokouksia ja siellä on pyritty löytämään suurin osa ongelmista ja myös ratkaisut näin ongelmiin. Meidän kannaltamme tämä kuljettaja asia, eli että pitää parantaa kuljettajan eh, mahdollisuuksia levätä ja palata kotiin, jos ei hän halua mennä kotiin, niin muualle sitten, jos ei olekaan maailman paras paikka, niin voi mennä muualle. Ja sitten olemme myös käyneet hyvää keskustelua koskien liikenne turvallisuusasioita, se on tässä oleellisella siellä, ja sitten siitä, miten tämä voitaisiin älykkäästi panna täytäntöön. Ja tietysti korostetaan sitä, että halutaan mahdollisimman vähän byrokratiaa tähän koko järjestelmään. Mutta myös kuljettajan kannalta, jos ajatellaan sitä, mitä pitää olla mukana siellä ajoneuvossa tänä päivänä. Pitääkö siellä olla jotain paperita mukana tulevaisuudessa, tulevana vuosina. Ja tärkeä asia tässä on ollut kevyet ajoneuvot, hyötyajoneuvot, ja olemme nyt lähempänä ratkaisuja kuin aikaisemmin myös liittyen näihin ei-kaupallisiin kuljetuksiin ja silloin, kun kuljettajan pääammatti ei ole Kuljettana toiminut joku muu. Ja kuten Vim tietää, olemme oikein kovasti pyrkineet korostamaan niitä ajatuksia, mitä Emplissä on esitetty, eli että ajo-aika, ajo ajoaika lainsäädäntöön pitäisi eh, huomioida nämä kevyet hyötyajoneuvot, kun niitä käytetään kulutustarkoituksiin, paitsi jos niitä käytetään yrityksen omiin tarkoituksiin tai jos e, tämän kuljettajan pääammattina ei ole kuljetustyö. Ja tiedän, että parlamentti haluaa jonkinlaisia aikarajoja näihin eri asiakirjoihin. Ja meillä on tässä 12 tunnin rajoitus koskien ajo- ja lepoaika ja ajatuksena on, että kyseessä olisi todellakin kuljettajan pääammatti ja minun on sanottu, että minä olen melkeinpä eh, ammattimainen kuljettaja. Minä melkein 12 tuntia viikossa eh, autoa ajan, koska Suomessa etäisyydet ovat niin pitkiä, mutta sitten on maita, jossa tilanne on hyvin erilainen. On sellaisia maita, joissa etäisyydet ovat hyvin lyhyitä. Ja sitten tietysti tämä kotiin paluu, hyvä VIM. Me aiemme jatkaa neuvotteluja tältä osin. Jotkut haluavat neljä viikkoa, jotkut taas kolme. Meille ehkä parasta olisi kaksi viikkoa ja sitten älykkäät ajopiirturit. Ja koskien eh, linja-autoja ja busseja olisi hyvä, jos parlamentti ajaisi sitä ajatusta, että toimijoiden olisi kehitettävä uudenlaisia ajopiirtureita eikä samanlaisia ajopiirtureita kaikille yrityksille ja erilaisille liikkeenharjoittajille. Ja minä todellakin toivon, ja tämän haluaisin sanoa komissiolle, komission väille ja komission eh, jäsenelle nyt tarvitaan vähän nopeutta tähän ajopiirturiasiaan. Ihmiset ovat jo melkein mm, lomaan matkoille menossa kuuhun ja kuitenkin sanomme, että me emme saa näitä älykkäitä ajopiirtureita toimimaan. Tämä on tällä järjetöntä, mutta ehkä tässä nyt puheenjohtaja kohta käy kimppuun, eli lopetan tähän. Kiitos edustaja Kyllönen ja sitten edustaja Ahnoty. Merci, madame le Kiitos puheenjohtaja, on myönnettävä hyvä esittelijä Wim van de Kamp, että olette tehneet todella hienoa kompromissityötä, jos ajatellaan näitä erilaisia tarkistuksia, joissa halutaan kovasti välillä rajoittaa aikoja ja toisaalta halutaan eh, lisää joustavuutta jopa vaarallisella tavalla, mutta suuret ongelmat eivät ole vielä ratkeneet. On hyvin vaikea löytää ratkaisuja, kun näin erilaisia näkemyksiä. Ja vain siksi, että olemme erilaisilla kannuilla poliittisista syistä, vaan jos ajatellaan kansallisia, taloudellisia ja sosiaalisia syitä. Tietysti ideologista syistä haluttiin unioni panna pystyyn ennen kuin se oli mahdollinen taloudellisesti ja sosiaalisesti. Ja minusta on harmi, että jotkut kompromissit eivät tarpeeksi suojaa kuljettajia heidän työolosuhteidensa osalta, mutta haluaisin kuitenkin pyytää eh, niiltä, jotka eivät halua ollenkaan edetä tässä ajoajan rajoitusasiassa. Ymmärrän, että tämä aiheuttaa heidän mainensa yrityksille kilpailuetuja, siksi eivät halua siitä luopua, mutta haluaisin kuitenkin esittää pyynnön Olisitteko te todellakin valmiita tekemään tätä työtä näissä olosuhteissa? Haluatteko, että teidän lapsen tai lapsen lapsenne toimisivat eh, kuljettajine, jos on tällaisia eh, kuljetusaikoja, että voi palata kotiin vain kerran kuussa? Enkä nyt edes palkkaa mainitsi. Minä olen sitä mieltä, että teidän pitää tätä itseltäni kysyä, jos vastaatte tähän kielteisesti, ettekä kuitenkaan sitten halua mitään todellisia muutoksia niin tämä tarkoittaa sitä, että toimi yleisen edun nimissä, vaan ainoastaan erityisetujen nimissä. Kiitos. Tämä on nyt... Kiitos edustaja Arno Ty ja sitten edustaja Bach. Työllisyysvaliokunnan edustajana saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos Karima. Hyvä puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro ja voin kertoa EMP-valiokunnan käsittelyn tuloksista. Mehän vastaamme varsin monesta kysymyksestä tähän liittyen ja sitten hyvää yhteistyötä on tehty esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Ja osat lausunnosta meni jätetty hyödyntämättä. Keskityn tässä nyt muutamaan seikkaan. Eh, lisäjoustavoittaminen ei meistä tuntunut hyvältä. Alussa katsoimme, että nykyiset säännöt tulisi säilyttää. Säännöt eivät aiheuta ongelmia, vaan se, että valvontaa ei ole riittävästi ja sitten kohtuuttomat sanktiot tai sellaiset, jotka eivät ole sopivia. Toisaalta sitten eh, 3,5 tonnin rajan mukaiset kevyet hyötyajoneuvot, että ne otettaisiin mukaan asetukseen tulevaisuudessa, on tärkeää, että parannetaan kuljettajien työolosuhteita ja että e, tästä kaikesta myöskään tieturvallisuus ei kärsi. Ja kolmas seikka, kannattaa muistaa yhteisön tuomioistuimen päätös, se vahvistetaan. Eli sääntömääräiset lepoajat, eh, niiden suorittaminen hytissä, se olisi kiellettyä jatkossakin. Tässä tulee pitää kiinni. Ja kolme viikkoa eh, työmatkansa alkamisen jälkeen on tärkeää, että henkilökuljettaja voi palata kotiin tai viettää eh, lepoajan jossain muualla. Ja sitten seikka, joka liittyy ajopiirtureihin. Tätä kollegat kommentoivatkin. Siirtymäkausi vuoteen 1934 on meidänkin mielestämme liian pitkä asia tulee hoitaa mahdollisimman nopeasti. Emme voi hyväksyä näin pitkää siirtymäkautta. Kiitos. Kiitos edustaja Bach ja sitten kaksi minuuttia. Voitte puhua kukin toivottavasti todellakin puhutte vain tämän verran. Ja olkaa hyvä, Rakar. Ja, Dank, Wim, für... Kiitos Wim e, erinomaisista kompromissiehdotuksista. Minulle ovat hyvin tärkeitä nämä olemassa olevat poikkeukset, joita pitäisi siellä täällä hieman laajentaakin. Meidän täytyisi nyt käyttää tilanne hyväkseen niin, että PK-yrittäjät, jotka eivät ole ammattikuljettajia, että heidät säästettäisiin turhalta byrokratialta. Eivät he ole tämän lainsäädännön ö, kohderyhmä muutenkaan. Ja minä haluaisin tämän 3,5 tonnia laskea 2,7 tai 2,4. Se olisi minulle parempi mutta meidän pitäisi kuitenkin antaa PK-yrityksille mahdollisuus hyötyä tästä artiklan kolme eri poikkeuksista. Ja sitten tämä sadan kilometrin eli noin yhden tunnin ajomatka pidennettäisiin 150 kilometriin tässä ei ole todellakaan kysymys ammattikuljettajista, vaan pk-yrittäjistä tai esimerkiksi putkimiehistä, jotka kuljettavat omaa työmateriaaliansa. Minun olisi todella vaikea selittää esimerkiksi puutarhurille, miksi hänen 2,8 vai 2,4 tonnin pakettiautonsa tarvitsee ajopiirturin, kun hän, tarvitse, hän on ainoa, joka sillä autolla ajaa ja hän tarvitsee sitä ajakseen 50 kilometrin päähän työkeikalle Eli meidän pitää luoda järkevää lainsäädäntöä, ja järkevää se ei ole, jos me lähdemme esimerkiksi päättämään alle 3,5 tonnin autoille 50 kilometrin ajosäteestä. Nämä eivät ole ammattikuskeja, joten se täytyy huomioida. Ja se voitaisiin nostaa vaikka 150 tai jopa 100, 150 eh, kilometriin tai jopa 200 kilometriin. Kiitos edustaja Koch ja sitten edustaja Rike. Kaksi minuuttia, alkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin sanoa kaksi myönteistä asiaa. Ensinnäkin hyvä, että on kevyet ajoneuvot hyötynyt tässä mukana, mutta sitten on toisia asioita, en ymmärrä, jos on olemassa eh, ja sitten on ihmisiä, jotka ajavat lyhyitä matkoja, niin ajopiirturi selvästi osoittaa, että mitään ongelmia ei ole, eli ei tarvita mitään poikkeuksia, ei näitä rakennusajoneuvoja tai muitakaan, ei edes kilometrin osalta. Ja toinen asia on tämä älykäs ajopiirturi, kaikki sanovat, että nämä asetukset eivät kannata, jos niitä ei voi valvoa. Eli hyvä ottaa nämä kaikki mukaan, niin että tiedetään, mitä voidaan tehdä. Ja tarvitaan myös joku päivämäärä. 2020 on mielestäni ihan hyvä, mutta sitten yhtä asiaa mietin kovasti. Tämä asetus oli lähinnä sosiaalinen luonteeltaan. Ja yleensä odotetaan, että sosiaaliset asetukset toisivat sosiaalista edistystä mukana, mutta kun nyt tätä tarkkaan katson, niin työaika kuitenkin pitenee ja annetaan levätä ajoneuvossa toisin kuin eh, tuomioistuimen päätöksen mukaan, mutta ei tietysti ole tuomioistuimen asia päättää, mistä on kyse, vaan me sanomme heille, mitä heidän pitää sanoa. Ja sitten Kolmanneksi voidaan tehdä näitä eh, lepoja, jotka, ovat, jotka on jaettu eri osiin. Ja sitten voi olla tällaisia bulgarilaisia kuskeja, jotka asuvat eh, Espanjassa No, minusta, jos työskentelee, niin sitten mennään kotiin ja nämä pulkalaiset ehkä vaikka ukulille ja soittaa, että minä en. Ja sitten tämä linja asia ja se tähän liittyy. Eli minä olen nyt puhunut aikaan loppuun, mutta minusta on yllättävää, että tämä on sosiaalinen asetus, mutta kaikki kuitenkin menee takapakkia. Minä haluan kyllä joustavuutta ja haluaisin sanoa, että kyllä tämä on aika mielenkiintoista jos todellakin pidätte tätä niin mielenkiintoisena, niin no, pidetään tämä esillä. Ja sitten edustaja Lukasiska. Pani ja Kiitos puheenjohtaja. Aluksi viittaisin näihin vanhoihin asiakirjoihin ja määritelmiin, mitä tulee tähän kompromissiin. Vaikuttaa siltä, että tässä nyt on kyse yksittäistä termistä, mutta kompromissihan on kanta, jonka kaikki neuvottelevat osapuolet voivat hyväksyä. Ja tällöin jokainen joutuu luopumaan jostain. Näinhän tehdään silloin, kun halutaan saada aikaan kompromissi. Jos yksi osapuoli yrittää viedä omat näkemyksensä läpi, niin silloin kyseessä ei ole kompromissi suinkaan. Ja nyt sitten vielä tästä esityksestä. Olen iloinen siitä, että hän oli valmis eh, seuraamaan ehdotuksia ja kuunteli eri ryhmien näkemyksiä. On selvää, että kaikki tietävät, että tässä kysymyksessä tilanne on sellainen, että meillä ei ole eh, sertifioituja eh, parkkitiloja riittävästi. Tilaa kyllä on, mutta niiden rakentaminen vie oman aikansa ja myöskin rahoitus tulee hoitaa. On hyvä, että tässä ei nyt puhuta pelkästään hotelliyöpymisestä, sekin olisi ollut mahdollista, vaan tässä esittelijä ymmärtää kyllä, että e, nykyrekoissa nämä hytit ovat hyvin varusteltuja ja tilavia, ehkäpä parempia kuin jonkun heikkotasoisen hotellin huone. Eli tarjoaisi mahdollisuuden viettää lepoaikaa myöskin rekan hytissä. Ja tässä todellakin ollaan menossa siihen suuntaan, mitä kuljettajat ovat esittäneet. Sitten hieman ajopiirtureista esittäisin kysymyksen komissiolle. Onko sellaisia älykkäitä ajopiirtureita olemassa, jotka voisivat ratkaista ongelmat, jotka liittyvät kapotaasikysymyksiin? Silloin kun puhutaan lähetetyistä työntekijöistä missä näitä tämän tyyppisiä ajopiirtureita tuotetaan. Eli voidaanko tämän tyyppistä vaihtoehtoa ajatella esimerkiksi vuodessa 2020 alkaen sisältämään uudet ajoneuvot? Minulle on jäänyt hieman epäselväksi se, halutaanko, että tässä lähdetään liikkeelle uusista ajoneuvoista vuoden 2020 jälkeen vai onko kyse tällöin kaikista ajoneuvoista. mitä tulee kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Kannattaa muistaa tässä PK-yritysten tilanne. Tästä aiheutuu huomattavia kustannuksia, tuhat euroa on arvio, mitä tämän tyyppisten laitteiden asennus maksaisi. Kannattaa muistaa se, että kaikki eivät välttämättä ymmärrä sitä, miksi tietty sektori vaatisi tällaisia lisäkustannuksia. Kannattaa muistaa se, että nämä säännöt on myös pantava täytäntöön. Kiitos. Pyydän puhumaan vain sen ajan, mitä teillä on annettu, koska tästä alkaen olen tiukempia vienteiltä mikrofonin. Edustaja Deli. Um, Kiitos. Minä aloitan kiittämällä Van de Kampia ja hänen äh, toimistoaan, koska äh, he ovat äh, todellakin kohdelleet kaikkia hyvin avoimella ja, ja seurattavalla tavalla. Ja minä pidän tällaisesta lähestymistavasta. Haluan ottaa esiin kuitenkin pari asiaa. Me olemme samaa mieltä tästä neljän viikon jaksosta, jolloin pitäisi palata kotiin, niin meidän täytyy myös kunnioittaa ajoaikoja tässä neljässä viikossa 180 tuntia. Eli meidän täytyy tehdä myös ajo- ja lepoajat yhteensopiviksi. Ja sitten täällä on mainittu jo parkkipaikkojen puute ja sitten siirtymäkaudet. Ja se, että olisi tällaisia turvallisia, hyviä parkkipaikkoja on asia, joka pitäisi Mm, antaa tehtäväksi rakentajille, investoijille, parkkiyrityksille, kansallisille järjestöille ja niin edelleen. Ja se, että nyt lähdetään rankaisemaan kuskeja sitä, että he nukkuvat rekan hytissä, äh, on minusta ilkeää ja kyynistä koska mitä muuta mahdollisuuksia on. Minä sain kahdelta romanialaisilta kuskilta eilen eh, kirjeen, koska he saivat eh, eh, sakot siitä, että nukkuivat rekkaansa ulkopuolella, mutta se ei ollut hotelli. Eli kysymys on myös äh, oikeudellisesta varmuudesta, oikeudesta oikeudelliseen varmuuteen niin, että on säännöt, joita voidaan täytäntöönpanna ja noudattaa. Joten todellakin kehottaisin komissiota huolehtimaan äh, kuljettajien oikeusturvasta myös näissä, nyt liittyen näihin toimenpiteisiin. Olen jo aikaisemminkin sanonut, että me tarvitsemme realistisia, selkeitä ratkaisuja ja olen aika vakuuttunut, että me pääsemme sinne toivon mukaan ennen 4. kesäkuuta. Kiitos. Kiitos edustaja Deli ja sitten edustaja Gracewater. Kiitos. Ratkaisumallien tulee olla toimivia Tavoitteenahan on parantaa tilannetta, työoloja ja parantaa myöskin tieliikenneturvallisuutta ja toisaalta halutaan mahdollistaa kilpailutilanne eri jäsenmaiden kuljettajien välille. Nämä ovat siis nämä peruslähtökohdat. Työajan joustavoittaminen kuulostaa hyvältä, mutta rasittaa useimmiten sitten työoloja kuljettajista puhuttaessa ja rasittaa myöskin tieliikenneturvallisuutta ja tämä kannattaa muistaa. Kun puhutaan älykkäistä piirtureista, niin on vähän outoa, että vuonna 2018 nyt sitten muka olisi näin hankalaa näiden laitteiden käyttöönotto. Totta kai näin saattaa olla, mutta ei tämä nyt niin suurta teknistä osaamista vaadi. Valvontaa ei ole kovinkaan paljon, mutta miten se hoidetaan, jos näitä piirtureita ei ole käytössä. Ja sitten tärkeä seikka, yöpyminen hyteissä. Pidempiä lepoaikoja ei näissä tulisi viettää. Näin varmasti ei kannata menetellä Euroopassa, mutta jos haluamme parantaa kuljettajien tilannetta, on katsottava, että lepoajat voidaan viettää hyvin hyvissä oloissa, sellaisissa, joissa nukkuminen onnistuu kunnolla ja pesetymismahdolliset ovat olemassa. Me haluamme nostaa nimenomaan kuljettajat keskiön, tarjota heille mahdollisimman hyviä työoloja ja se on mahdollista vain kompromissin ja hyvien kompromissien kautta. Kiitos. Edustaja sitten edustaja Korumbashev. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minulla on kysymys, mistä kompromissitarkistuksesta tänään puhumme, koska minä olen ymmärtänyt tämän niin, että me puhumme niistä kompromissiesityksistä, joista huomisaamuna äänestetään. Minä en ole saanut kompromissiehdotuksia itselleni ja minusta on hyvin uudenlainen ajatus keskustella jostain sellaista asiasta, mitä ei ole edes nähnyt. Jotkut sanovat neljä viikkoa, toiset sanovat kaksi viikkoa ja minä voisin ehdottaa vaikka 16 viikkoa. Eli kun täällä puhutaan kompromissitarkistuksista, niin miksei niitä annettaisi, toimitettaisi myös valiokuntien jäsenille, jotta niitä voitaisiin kunnolla käsitellä keskustelussa. Haluaisin kiittää edustaja Van de Kampia ja hienoa, että hänestä kaikki tuntuu nyt hyvältä, mutta minun maassani tuntemukset ovat aika erilaisia. Huomenna Rova Merkel ja herra Macron ovat Sofiassa ja he pääsivät siellä näkemään valtavan mielenosoituksen, jossa kuskit esittävät vastalauseitaan. Nämä kuljettajat siis ovat siellä liikkeellä ja onnittelut siitä, että te olette niin huolestuneita näistä bulgarialaista ja perheistä. Ainoastaan kirkot ovat tämän asian ottaneet ajaksen. Ehkä te voisitte asettua Bulgarian ehdokkaan tehokkaaksi, koska te saatte monen perheen tuen siellä. Eli miksei vaadittaisi, että kuljettajat palaavat kotiin johonkin tiettyyn kellonaikaan mennessä. Mutta minkälaista nostalgiaa tässä nyt mukaan on, kun esittelijät puhuvat poliittisista ryhmistään he voisivat ehkä myös sanoa, puhuvatko he poliittisen ryhmänsä nimissä vai sen jäsenvaltion nimissä, josta heidät on valittu. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ennen kuin edustaa Erttuuk saa puheenvuoron, meillä on täällä vieraita, jotka ovat Robert Schumann instituutista. Näin sain kuulla. Tervetuloa liikenne- valiokuntaan, Euroopan parlamenttiin. Tervetuloa, aplodit heille. Ja nyt jatkamme eteenpäin liikkuvuuspakettiasiassa ja edustaja Ertu, olette viimeinen puhuja alle kaksi minuuttia. Kiitos. Kiitokset Van Kampille ehdotuksesta. On totta, että tämä ei ole ihan helppo asia koska nämä kolme asiakirjaa ovat yhteyksissä toisiinsa. Meillä on eri intressejä. Jotkut jäsenmaat sijaitsevat keskiössä, jotkut sitten reuna-alueilla, ja tämä tuo omat ongelmansa, jos halutaan yhtenäinen säännöstö luoda. Kropas tässä ihan perustellusti totesi, että paljon puhutaan, mutta silti eh, jos ulkopuolisena seuraa keskustelua, ei oikein ehkä ymmärrä, kenen puolesta kukakin puhuu ryhmänsäkö nimissä, omissa nimissään vai jäsenmaansa nimissä. Monissa tilanteissa tätä ei todellakaan ole helppo ymmärtää. Halusimme puhua ajoajoista, lepoajoista. E, ST-ryhmän enemmistö on sitä mieltä, että missään yhteydessä näitä viikoittaisia lepoaikoja ei saisi viettää hytissä. Ja samoilla linjoilla ollaan myös siitä, että kun tietty viikkomäärä on kulunut, kuljettajan on palattava takaisin kotiin, jotta hän pääsee palautumaan omassa kotimiljöössään ja tapahtuuko tämä kahden, kolmen vai neljän viikon jälkeen on asia, josta nyt poliittista keskustelua käydään. Omassa ryhmässämme on ehdotettu kahta viikkoa, mutta myöskin eh, paljon enemmän kahdeksaakin viikkoa. Eli voin todeta, että ST-ryhmän e enemmistö liikkuu kahden, kolmen viikon maastossa maks. Itse katsoisin, että jos maanantaista peri lauantaihin ajaa ja sitten käyttää lyhennetyn lepoajan ja sitten ajaa jälleen maanantaista perjantaihin, niin tällöin kyllä kumuloituu mm, tämä viikoittainen lepoaika kolme ja puoli kumpaankin viikkoon liittyen ja mielestäni nämä tulisi voida viettää kotona. Jos esimerkiksi me olemme täällä hommamme hoitaneet torstai-iltapäivään mennessä, niin eiköhän jokaisella ala olla jo melkolainen kiire kotiin. Eh, kysynpä vaan, miksi tässä rekkakuskeja eh, nyt kohdellaan äärimmäisen eh, eri tavalla. Jos siis kaksi viikkoa putken kuljettaja on tien päällä, niin eikö hän eh, sitten, kun ajatellaan, että henkilö on 11 päivää toiminut kuljettajana, no tietysti äärialueella ehkä tilanne on hieman toinen ja tulee miettiä ratkaisut sitten, mutta nykytilanne eli sellainen, että tämä normaali käytäntö eh, laillistettaisiin ja se saisi oikeudelliset puitteet, sellaista me emme hyväksy meidän ryhmämme nimissä sanon, että sellaista emme voi hyväksyä. Ja vielä lopuksi, mitä tulee eh, työllisyysvaliokunnan äänestyksen, tiedämme miten äänestys eteni eh, hyvin lähellä ammattiliittojen kantaa siellä äänestettiin ja siksi vetoaisin teihin kaikkiin, että todellakin osaisitte järkevästi menetellä näissä kysymyksissä. Je continue le débat. Keskustelu jatkuu. Miksi katsotte minua tuolla tavalla, Wim Minä kyllä annan teille taas puheenvuoron, mutta nyt haluaisin kuulla, mitä komission edustaja sanoo. Rallisua erityisesti tämä ensimmäinen asia siis, lepoajat. Ähm, äh, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi Haluaisin kiittää tähän asti tehdystä työstä edustaja Van de Kampia. Yhtäältä nähdään, että tässä on paljon kunnianhimoa, jotta voidaan panna paremmin täytäntöön EU-lainsäädäntöä ja käyttää digitalisaatiota paremmin hyväksi, eli pidämme tätä todella hyvänä. Mutta tiedämme, että herra Van der Kamp on myös hyvin kohtuullinen henkilö ja siksi nämä hänen ehdotuksensa ovat oikeasuhtaisia ja ihan eh, kohtuullisia ja tämä on hyvä asia, koska ei haluta liikaa kuluja eh, myöskään hallinnolle, kansalliselle hallinnolle, jonka pitää eh, lain valvontaan sijoittaa. Eli kaiken kaikkiaan pidämme tätä lausuntoluonnosta hyvänä, jossa on esitetty aika järkeviä ehdotuksia. Mulla on kolme kommenttia kuitenkin. Ensinnäkin nämä Eh, lepoalueet, nämä pysäköintialueet, joista täällä puhutaan, ja sitten eh, tiedon käytön parempi seuranta ja ajopiirturi. Ensinnäkin nämä lepoalueet, tätä ei ole komission ehdotuksessa, mutta neuvostossakin tästä on puhuttu. Kuten tiedätte, on jäsenvaltioita, jotka ovat tehneet kansallisia sääntöjä, jotka eh, kieltävät Ranskassa, Belgiassa, Alankomaissa, Saksassa ainoassa lepäämisen tällainen kielto on olemassa, mutta parantaako se kuljettajan hyvinvointia? Vastaus on ei. Eli tarvitaan ratkaisu ja minusta tärkeintä olisi, että olisi tällaisia turvallisia ja mukavia pysäköintialueita. Me panemme merkille tämän mielenkiintoisen kehityksen ja myös Van de Kampin tarkistusesityksen, jonka mukaan säännöllistä viikkolepoa ei voi tehdä siellä eh, ajoneuvossa, paitsi jos tämä tapahtuu eh, turvallisella ja mukavalla pysäköintialueella. Mutta sitten haluamme myös sanoa, niin kuin aikaisemmin sanoimme, että esittelijä myös sitä mieltä, että lepääminen pitäisi kieltää siellä hytissä myös koskien tätä lyöntöä lepoaikaa. Eli tämä olisi lisärajoitus verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön, jonka mukaan kuljettaja voi nämä lyhyet lepohetket viettää siellä ajoneuvossa ja tämän pitäisi mielestämme olla näin jatkossakin. Ja sitten toinen seikka on eh, tietojen ja tietopakkeen eh, edistäminen, tietokantojen edistäminen, jotta voidaan paremmin tehdä valvontatoimia ja se on totta, että tietokannat voivat tässä olla tärkeällä siellä. Meillä oli hyvin rakentavaa kokous teidän kanssa ja myös edustaja Kyllösen kanssa ja Ertuken kanssa ja meidän viestimme on, että pitää mahdollisimman paljon käyttää olemassa olevia eh, välineitä, jos näitä tietokantoja jo on, niitä pitää käyttää paremmin hyväksi sen sijaan, että tarvitaan nyt uusia kuluja sekä kulutusyhtiöille että kansalliselle hallinnolle. Ja sitten viimeinen kommentti koskee ajopiirturia. Panen merkille sen, mitä täällä on sanottu. Usea tuntuu olevan samaa mieltä liittyen näihin sosiaalisiin sääntöihin ja ajopiirtojen niiden käyttöön kevyissä hyötyneuvoissa. Kuten tiedätte, komissio ehdotti äsken suhteittaista lähestymistapaa niin, että sovellettaisiin tätä ainoastaan eh, ammattiin tuloa koskien näitä eh, kevyitä ajoneuvoja. Tämä on yhä meidän kantamme. Ja sitten tämä jälkeenpäin eh, asentaminen, me panemme tämän merkille. On totta, että 2018 tuntui aika oudolta, että kansainvälisessä liikenteessä voi olla vielä analogisia ajopiirtureita ja haluaisin mainita, että komissio julkaisi tutkimuksen, eh, jossa esitettäisiin näitä jälkikäteisasennuksia eh, älykkäiden ajopiirtureiden osalta ja 2026 olisi tässä mm, aika raja ja sitten vastaisin vielä älykkään ajopiirtureiden osalta esitettyyn kysymykseen, ratkaiseeko se kaikki ongelmat, tuskinpa kaikkia ongelmia, mutta kyllä se varmasti parantaa mm, valvontaa niin, että annetaan tarkempi tieto eh, kuljettajan ja rekan sijainnista. Ja älykäs ajo piirturi on tulossa 2019 puolesta välistä alkaen, niin se pannaan uusiin rekkoihin. On eh, Continental Stone-yritykset, jotka niitä valmistavat. Ja tässä siis kaikki komission kannasta tähän liittyen. Monsieur j'ai une petite question comme ça. Kiitos, herra Lysoa. Millaisi vielä kysymys teille? Te puhuitte täällä turvallisesta ja mukavasta eh, pysäköintialueesta. Mitä tällä tarkoitatte? Mitä tämä tarkoittaa? Eikö voisi sanoa yksinkertaisesti hotelli tai motelli, joku sellainen paikka, missä voi eh, nukkua? Eihän tämä tarkoita mitään tämä tällainen eh, pysäköintialue, joka on turvallinen ja mukava koska sitten jos mennään delegoidun säädöksiin, niin tässä tulee taas tämä asia sille. Eli pitää asiat no ihan suoraan. Mitä tarkoitetaan tällaisella turvallisella ja mukavalla pysäköintialueella? Voiko joku sanoa, mitä se tarkoittaa? Wim van de teilläkö on tähän vastaus? Olkaa hyvä. Ähm, hyvä puheenjohtaja, ihan rehellisesti sanoen, tämä on äh, huippupäivä ja minun ehdotukseni muuttuvat vain paremmiksi. Peter Kombatchev haluaa, että kuljettajat maksimissa ovat poissa kotoa 16 viikkoa. Ja sitten tämä vasempi puoli EPPssä sanoo neljä viikkoa. Sitten on kollega Ertog, joka tarjoaa kahta viikkoa. Joten minä olen tässä nyt varsinainen maanteiden kuningas, kun teen tästä hienon kompromissin, joka on siis jossain todennäköisesti kolmen ja neljän viikon välillä. Mutta ihan rehellisesti, vakavasti, hyvät kollegat, me voimme puhua täällä loputtomiin ja antaa parlamentin vajota tuonne mutaan. Tai me voimme käyttää järkeämme ja tehdä järkeviä kompromisseja. Valinta on teillä. Minun ehdotukseni ovat selkeät. Huomenna varjoesittelijöiden kesken puhumme vielä. Ja sitten teen lopulliset kompromissiehdotukset. Olen pahoillani siitä, että kaikki tässä huoneessa tietävät, ja tuntevat nämä kompromissit paitsi Peter Kombachev, ja se johtuu hänestä. Joten ehkäpä hän voisi tämänkin ajatuksen pistää mieleensä. No niin, eilenhän meillä tuli vielä muitakin ehdotuksia ja niin kauan kun ne eivät ole todellisia kompromisseja, emme voi lähettää niitä kaikille, koska silloin koko Eurooppa on paniikissa, eli näin me emme tee. Sitten puheenjohtaja vielä tästä kotiin menemisestä, palaamisesta. Jokainen, joka ei sitä ymmärrä, ei halua sitä. Talo on talo, koti on koti. Jos sanoo, että en halua kotiin, vaan haluan mennä vaikkapa Taragonaan rannalle rakastajattareni luokse. Silloin et mene kotiin, vaan menet Taragonaan rakastajattaresi luoksi. Ja kuljetusfirma ei maksa sinulle matkaa Taragonaan. Hän maksaa sinulle matkan näppärästi takaisin Sofiaan, koska siellä sinun kotisi on. Koti on koti. Jos sovit työnantajan kanssa, että et mene kotiin, vaan menet sinne rakastajattarisi luokse Taragonaan, silloin sovit tästä työnantajan kanssa. Mutta ei nyt lähetä tästä äh, vääntämään, että koti ei ole koti selkeästi määritelty. Tämä lasketaan kaikki homot, lesbot, kaikki avoliitot. Ei tässä ole mitään väliä sinä menet kotiin ja sillä selvä. Eli älkää nyt vinkuko kotiin. Ja? Et ne brisez pas des cœurs. Niin, ei tässä pidä lähteä sydämiä särkemään. Niin, niin, mutta tämä täytyy sanoa selkeästi, että ymmärretään. Jos ette ymmärrä, niin sitten te ette vain halua ymmärtää. No kyllä, toki ymmärrän, että teillä on vaikeaa. Puheenjohtaja, vielä tästä lepoajasta hytissä pitkä viikonloppu lepo, 45 tuntia, sitä ei vietetä hytissä. Kysymys on vain korkeintaan tästä vähennetystä viikkolevosta kaksi kertaa 24 tuntia ja loppu kompensoidaan sinä viikonloppuna, kun menee kotiin. No, sitten puhuin tästä kolmesta neljästä viikosta jo. Sitten ajopiirturi. Tämä on myös kivulias asia, mutta olen hyvin pitkälti samaa mieltä itävaltalaisen SND-kollegan kanssa. Kysymys on teknisestä halukkuudesta ottaa käyttöön tämä ajopiirturi. Me voimme tehdä vaikka mitä iPadeilla ja läppäreillä ja GSMillä ynnä muuta, mutta emmekö sitten osaisi asentaa älykästä ajopiirturia rekkaan? No, se on vain haluttomuutta. Eli äh, 1800 euroa maksava älykäs ajupiirturi on pikkujuttu verrattuna rekan hintaan. No entä sitten? Oletteko te koskaan nukkuneet rekassa? Minä olen. No, sinä äh, menet sitten johonkin huonoon hotelliin ja siellä nukut äh, neljän muun naispuolisen kuskin kanssa samassa huoneessa. Ensimmäinen nousee jo neljältä, koska hän jatkaa. Ja sitten seuraava nousee ylös, joten ei todellakaan voi nukkua ollenkaan. Joten tuo lepoaika tuolla hytissä on erittäin tärkeä myös. Sitten nämä erillispysäköintialueet. Markkinat odottavat selkeitä sääntöjä. Jos me teemme selkeätä lainsäädäntöä, niin silloin markkinat seuraavat sitä, kuten Elsbetta sanoi. No, jos Ranskan hallitus ei halua itä-eurooppalaisia äh, kuskeja, äh, jotka valittavat näistä parkkipaikoista. Ranskan hallitus ei ole tässä ollut selkeä. Tässä täytyy olla kysymys kunnollisista, kohtuullisista parkkipaikoista kaikille kuskeille, myös ranskalaisille kuskeille Tallinnassa. Kiitos. Niin, mutta ette vastannut kysymykseen Wim van de Kamp, sillä mikä tämä turvallinen ja mukava pysäköintipaikka on. Te puhuitte hotellista, eli tässä tarvitaan hotellia. Eli jos puhutaan hotellista, niin se on hotelli. Piste. No, tästä ehkä puhutaan sitten taas kahden kesken, koska tähän ei haluta nyt mennä. Näin päästään seuraavaan asiaan. Kyseessä on lähetettyjen työntekijöiden direktiivi. Tämä on edustaja Merja Kyllösen asia. Haluaisin muistuttaa Wim van de Kampin osalta, että äänestys on 4. päivä kesäkuuta kello 16. 4. kesäkuuta kello 16. Näin menemme siis eteenpäin. Edustaja Kyllönen, annan teille puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Hotellit ja rekat No jos hyvästä äh, sängystä puhutaan, niin paljon riippuu tietysti siitä, onko kyseessä uusi vai vanha ajoneuvo. Uusissa tilanne on parempikin kuin hotelleissa. Olen saanut hieman maistiaisia näistä, jos nyt näin voi asian ilmaista. Mutta sitten Lex Specialis lähetetyt työntekijät. Vastaukset asiakkaat kirjojen liittyen älykäs täytäntöönpano, älykkäät ajopiirturit ja yhteydet kapotaasiin ovat olemassa ja ajatuksia myöskin äh, tästä aloittamuksen foorumista ja tietysti äh, tällainen vastuuketju liikenteestä puhuttaessa, mutta nämä kaikki ovat ikään kuin pikkuseikkoja tässä vaiheessa kuljettajien lähettämisasioissa kaikkein olennaisin ja suurin kysymys liittyy kansainväliseen liikenteeseen eh, jompakumpaan suuntaan. Ja mikä on se ongelma, jota tässä nyt pyritään ratkaisemaan? Ja mitkä ovat ne avainkysymykset, jotka tulee pitää mielessä ja sydäntä lähellä? Eli on päästävä eroon kuljettajien hyväksikäytöstä eh, siten, että heidät pidetään poissa eh, kotoa ja poissa perheidensä ja ystäviensä läheisyydestä. Heille ei tarjota mahdollisuutta palata. Ja tämä ongelma, sitä ollaan nyt ratkaisemassa, tai ainakin katsoisin, että se on suurin ongelma, jota tässä on tarkasteltava. Toisaalta halutaan saada aikaan kilpailukyvyn kannalta katsottuna terveempi tilanne koko eh, liikennesektoria ajatellen. Jotkuthan ovat ihan tyytyväisiä nykylainsäädäntöön, mutta jos nyt esittäisi itselleen seuraavat kysymykset. Tulimmeko tästä onnelliseksi ihan kokonaisvaltaisesti? Emme. Emme. Ja tämän vuoksi olemme nyt täällä tänään tarkastelemasta tätä kysymystä liittyen lähetettyihin työntekijöihin. On ehdotettu tällä eh, liikenteen sektorilla sitä, että eh, alun alkaen on mahdollista ajatella lähettämistä, eli jokainen rajan ylitys olisi eh, ikään kuin lähetystilanne, mutta ymmärrämmekö, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi ja haluammeko todella tällaista lähestymistapaa? ymmärrämmekö todella, mitä olemme tekemässä, jos tämä ehdotus menee läpi. Olen saanut kuulla, ettei meidän tätä tarvitsisi miettiä. Meidän ei tarvitsisi muuta kuin säädellä. Se on meidän hommamme. Ja sitten ihmiset todellisessa elämässä kyllä mukautuvat siihen, mitä täällä on päätetty. No, ideaalitilanteessa maailmassa ehkäpä joo, mutta käytännössä ei kyllä. Jos näin olisi, niin miksi sitten nytkin, kun täällä keskustelemme, tuomioistuin käsittelyä on käynnissä varsin monta. Eli kannattaa todellakin lähteä nyt tarkastelemaan tätä ongelman ydintä ja todellista ongelmaa. Katsoisin, että se ei liity siihen, että yritykset ja kuljettajat, jotka kuljettavat tuotteita maasta toiseen ja ehkä eh, matkalla harjoittavat kapotaasia myöskin. Useimmitenhan tällaiset kuljettajat palaavat sitten takaisin kotiinsa. Matka saattaa kestää viikon tai enemmänkin, mutta on selvää, että loppujen lopuksi kuitenkin kuljettajat palaavat takaisin kotiin. Niin kuin jo totesin, ongelma liittyy yrityksiin, jotka käyttävät hyväksi näitä kuljettajia. Kuljettajat lähetetään tien päälle eikä heidän anneta palata takaisin kotiin. Ja tämä tehdään siksi, että yritys haluaa maksimoida hyödyn. Ja lainsäätäjinä hän me All for One ratkaisuista yleensä pidämme ja nyt sitten pyrimme asetuksen, jossa tällainen tiimi eh, eh, rangaistus langetettaisiin, vaikka korissa olisi vain yksi eh, pilantunut hedelmä. Itse olen tätä asiaa tarkastellut ja olisi hyvä, jos tekin näin tekisitte. Lainsäädäntö, jota tässä nyt ollaan työstämässä, kuka rikkoo sääntöjä ja ketä tulisi rangaista? Ja kuinka asia voidaan osoittaa todeksi, onko näin tehtävä ja kuinka? ja kuinka hoidetaan rangaistukset ja tarvitaanko niitä, miten lainsäädäntöä täytäntöön pannaan ja miten sitä sitten valvotaan. Entäpä kuljettajat ja heidän työnantajansa, yhtiöt ja täytäntöön panevat viranomaiset, miten todellisessa arkielämän tilanteessa tämä kaikki toimii. Ja varsin paljon olen näitä asioita tarkastellut ja miettinyt myös sitä, onko todellakin nyt ajatus siinä, että jos esimerkiksi kuljettaja ottaa kyytiin matkailijoita ja vie heidät vaikka hiihtolomalle Ranskan, vaikkapa Saksasta ja palauttaa sitten sama ryhmän. Eh, voidaanko tällä ajatella, että kyseessä on lähetetty kuljettaja tai sitten italialainen kuljettaja, joka kuljettaa Italiasta parmankinkoa Ranskan ja sitten kotimatkalla kulkee Itävallan ja Tsekin kautta. Tässähän on selvät ympäristösäännöt, joissa todetaan, että ei tulisi kuljettaa tyhjää rekkaa. Tarvitaanko lähetettyjen sääntöjä tämän tyyppisissä esimerkkitapauksissa? tapauksissa? kun ajatellaan kaikkia hallinnollisia vaatimuksia, jotka lähetettyjen työntekijöiden vaatimuksiin liittyvät. Ei tässä kyse ole pelkästä säädöksestä, vaan enemmästäkin. Miten siis käytännössä nämä asiat hoidettaisiin? Vai olisikohan järkevämpi menetellä siten, että tällaisissa tapauksissa, jos siis kuljettaja siirtyy toiseen maahan kuukausiksi voimatta palata kotimaahansa. Tällöin sovellettaisiin näitä sääntöjä. Pelkät lähetettyjen työntekijöiden määräykset ja säännöt eivät ole ratkaisun avain tämän tyyppisissä kysymyksissä. Jos halutaan todella suojella kuljettajaa, tarvitaan kapotaasilainsäädäntöä, ajo, lepoaikamääräyksiä, letterbox-yritysmääräyksiä ja näitä todella tarvitaan. Ja on erittäin tärkeää, että nämä hyvin toimivat yhteen. On tarkasteltava tätä isoa kuvaa sen sijaan, että katsotaan, mitä tapahtuu eh, pienen, että tarkastellaan asioita liian pienen aukon kautta. On erittäin tärkeää, että eh, onnistumme pääsemään eroon ahneudesta. No, sehän tietysti pälyilee meissä kaikissa sisällämme mutta juuri se on johtanut siihen, että kuljetushinnat ovat niin alhaiset, että ihmiset eivät tästä tärkeästä työstään saa kunnollista palkkaa. Ja heidän oikeuksiaan ei näin ollen kunnioiteta. Ja sitten yhteen suurimmista kysymyksistä täällä Euroopan parlamentissa, ja kun meistä puhutaan, koska meidät hän on tänne äänestäjien toimesta suoraan valittu. päädymmekö helppoon ratkaisumalliin vai tähän hankalampaan, kuoppaisempaan tiehen. Eli että pyrimme älykkääseen asetukseen ja sellaisen, joka täyttäisi kunnolla nämä todelliset porsanreijät, joita liikenteen saralla vielä on. Tähän mennessä olen kuullut kahdenlaisia ääniä, ei mitään lekspesiaalista. Ja se tarkoittaisi sitä, että valiokunnan kanta, eli päivästä yksi alkaen toimitaan niin kuin muillakin sektoreilla. Tällöin siis tarvitaan järkevää täytäntöönpanoa, alhaista byrokraattista mm, taakkaa, ei pelkästään yhtiölle, vaan myöskin kuljettajille. Ja toisaalta ongelmat ratkaistaisiin ei pelkästään paperilla, eh, kun saadaan aikaan hienoa paperilla hienoa lainsäädäntöä, vaan todellakin sellainen ratkaisumalli, joka toimii myös käytännössä. Tai sitten toiset äänet sanovat, että jätetään kansainvälinen liikenne pois lähetyskysymyksistä. Kumpikaan näistä ei ole kompromissi, mutta teoriassa helppo esittää. Haasteena on ollut se, että saataisiin aikaan älykäs lainsäädäntöhanke maantien liikenteeseen ja sellainen lainsäädäntö, joka on myös täytäntöön pantavissa, eikä johda siihen, että tuomioistuin täyttyy tämän tyyppisistä kanteista, niin kuin nykylainsäädännön puitteissa tapahtuu. No, vaalitkin lähestyvät, mutta minä tiedän, että vaalit ne lähestyvät aina. Minulla on tästä pitkää kokemusta, mutta annammeko tämän eh, johtaa meitä ja pelon johtaa meitä, kun päätöksiä teemme. Joko nyt tai ei koskaan tarvittaisiin toimia. Eikä voida sanoa, että tässä yksi voittaa ja toinen häviää, vaan kaikkien tulee olla jollain tavalla joustavia tulla puolitiehen vastaan, jos halutaan löytää toimiva ratkaisu. Sellainen, joka mahdollistaa todellisen rehdin kilpailun ja tekee lopun ahneudelle ja kuljettajien hyväksikäytölle. Rouva Kylänen on kyllä valmis rauhaan ja todellisiin kompromisseihin, jos ongelmat pyritään järkiperäisesti ja tasapainoisesti ratkaisemaan. Eli minä olen valmis. Entäpä sinä, rakas ystäväni, kollegani? Merci beaucoup, madame. Kiitos, oikein paljon. Rouva Kyllönen. Nyt jatkamme edustaja Deli. Kolme minuuttia. Thank you. Uh, well, uh... Kiitos. Ensin haluaisin kiittää esittelijää hänen hyvin avoimesta lähestymistavastansa tässä hankalassa ja eh, herkässäkin aiheessa. Olen todellakin iloinen, että Varjo eh, esittelijöiden tapaamissa lähdimme oikeaan työhön suuntaan, koska kaikki, tai no enemmistö on osoittanut halua äh, siihen, että äh, jätettäisiin kansainvälinen liikenne tämän äh, ulkopuolelle. Tämä oli hyvä alku. Mutta toki meillä on tässä erilaisia yksityiskohtia ja ottaisin esiin muutamia huolenaiheita, jotka liittyvät viimeisimpiin kompromissiehdotuksiin. Ensinnäkin, mitä tulee kuljettajien ja ajoneuvojen kotiin menoon. Sen ei pitäisi olla pakollista ja tämä ehdotettu kaksi viikkoa on aika lyhyt. En voi hyväksyä sitä, että myös ajoneuvojen on palattava kotipesälle. Koska jos me haluamme suojella kuljettajien sosiaalisia oikeuksia ja niin edelleen, se on ihan ok mutta en näe sitä yhteyttä ajoneuvoihin. Miksi ajoneuvot pitää palauttaa kotipesään ihan samalla tavalla kuin kuljettaja? Meillä on jo toimivia bisnesmalleja, joilla yritämme vähentää tyhjiä ajoja ja optimoida kuljetustoiminnot. Jos me lähetämme kotiin rekat aina, niin silloin myös rekkaliikenne lisääntyy, me saamme enemmän päästöjä ja on muistettava myös, että kun on kysymys tällaisista periferisistä EUn jäsenvaltioista, niin on aika hankala päästä kotiin kuljettajille. Mutta se, että hänen pitäisi vielä tuoda mukanaan rekka joka kerta on aika hankalaa. Toinen asia liittyy tähän yhdistettyyn kuljetukseen. Ja ehdotuksen, kompromissiehdotuksen mukaan tätä pitäisi koskea myös äh, lähetettyjen työntekijöiden säännöt. Multimodaalisuus on hyvin tärkeää tehokkuudelle ja päästöjen vähentämiselle. Ja useinhan tässä on kysymys tällaisista lyhkäisistä äh, matkoista, niin äh, tämä heikentäisi entisestään näitä siirtymiä rautateille tai sisävesistöön. Sitten meidän ei tule myöskään sysätä lisäkuormitusta kuljettajien harteille eri asiakirjojen muodossa. Tämä on operaattoreiden tehtävä. Ikävä kyllä viimeisimmässä tekstissä näin hieman takapakkia, koska siellä mainitaan myös kuljettajat. Ja tässä oli jotain erityisiä tarkistuksia, jotka esittelijä itse esitti, jotka menevät ihan toiseen suuntaan, eli että kuljettajat pitäisi vapauttaa tästä asiakirjavastuusta. Sitten tämä eurooppalainen palkkakuitti, jota pidetään kompromissiehdotuksissa – tai että siihen tulisi täytäntöönpano asetus. Komissio, komissio ehdottaa, että tämä olisi vaarallinen ennakkotapaus. Meillä ei ole sitä millään muulla sektorilla, oli sitten lähetetty työtekijä vai ei. Ja tämä koskee nyt jäsenvaltioiden suverenisuuteen. Ja sitten viimeinen asia. Kaikkien näiden asioiden välillä on todellakin selkeä yhteys, tiivis yhteys näiden kolmen asian. Mitä tapahtuu äh, Lex Specialikselle, riippuu äh, kapotaasiasiasta. Ja äh, jokainen puhuu koko ajan älykkäistä ajopiirtureista, että se olisi tämä ainoa ratkaisu, mutta tähän liittyy vaikka mitä. On, tässä on niin paljon asioita, Joten ehkä meidän pitäisi ottaa hieman yksinkertaisempia menetelmiä. Esimerkiksi yksinkertaistetut tämä äh, kapotaasi äh, ilmoitukset, joka helpottaisi toimia. Lopetan tähän. Ja ilolla odotan äh, yhteistyötä esittelijän kanssa tulevina viikkoina. Kiitos ja sitten edustaja Ella Sender. Hyvää päivää, saatte puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä olisin halunnut kysyä edustaja Van der Kampilla jotain. Minä pyysin jo puheenvuoron, mutta minä en ilmeisesti ymmärretty jostain syystä. Mutta eräs asia kuitenkin huolestuttaa liittyen hänen mietintöönsä, ja tämä ajatus oli, että voitaisiin nämä 45 minuutin lepoajat jakaa 15 minuuttisiksi ehkä kahdenvälisesti, vaan hänen kanssaan tästä puhua jossain vaiheessa, koska jos ajatellaan eh, tieliikenteen turvallisuutta, niin minusta tämä oli kyllä vähän ongelmallista. Mutta ehkä tämän hoidan hänen kanssaan kahdenvälisesti, koska en pystynyt aikaisemmin sitä puhumaan. Ja nyt siis yleisesti ottaen sanoisin, ennen kuin aloitan, niin on hienoa, että valiokunta on todella huolestunut näistä etäisyyksistä kilometrisiä päivissä, mitä on kuljettajan ja heidän perinnön välillä 2008 alkaen kuitenkin säästötoimien nimissä eurooppalaisena mantrana ja sitä seuraten on ajettu tuhannet nuoret eteläisen Euroopan maista pois ja vain muutaman kerran vuodessa he voivat käydä kotonaan. Olisi ollut hienoa, jos ne maat, jotka saivat nämä työntekijät luokseen ja heillä oli sitten huonoja työehtoja ja niin poispäin, niin jos heistäkin olisi pidetty yhtä paljon huolta kuin näistä kuljettajista nyt. En sano tästä tämmöinen eteenpäin, mutta kyllä nyt on aika eh, mielenkiintoista nähdä, että puhutaan niin paljon sosiaalista vastuusta, vaikka nämä nuoret ovat vielä siellä jossain kaukana ulkomailla töissä ja käyvät ehkä pari kertaa vuodessa kotona, jos pystyvät, mutta tämä ei kiinnosta, koska tämä on markkinoiden kannalta hyödyllistä. Mutta sitten on nämä, jotka ovat kilpailijan asemassa, koska säästötoimien jälkeen Etelä- ja Itä-Eurooppa on kilpailukykyisempi, koska siellä palkat ovat alentuneet. No nyt me olemme huolestuneet tästä asiasta. No, tämä oli vain tällainen sivu, sivuhuomio, koska on vähän vaikeaa tietyiltä tahoilta kuulla näitä sosiaalisia huolia. Ne ovat kyllä nyt vähän liikaa välillä sulattaa, mutta haluaisin kuitenkin kiittää nyt edustaja Kyllöstä, hänen avomielisyydestään ja siitä, että hän huomioi eh, kuljettajien ja kuljetusyritysten näkökulman, niin olemme hyvin pitkälle hänen kanssaan samaa mieltä. Mitä tulee näihin tienvarsitarkastuksiin ensinnäkin, hän ehdotti, että niitä voitaisiin tehdä, eli pysäyttäisiin kuljettaja, pidettäisiin hänet siellä tiellä odottamassa sen ajan, kun tutkitaan tämän eh, rekaan ja yrityksen ja mm, sopimuksen tilanne, eli että tämä tapahtuisi ainoastaan, kun tämä tekniikan pohjalta on mahdollista. En minä kyllä ymmärrä, mitä hän sanoo, että tämä pitää tehdä erityisesti yrityksissä, koska yritysten hän on toimittava lain mukaan, eikä kuljettajien, vaan yrittäjien siis jotka heidät töihin ottavat. Mutta kun täällä jotkut kollegat ovat esittäneet, että voitaisiin jotenkin ainakin pyrkiä tällaisiin tienvarsitarkastuksiin, koska nämä ovat heille tärkeitä, niin minä ehdotin jotain sellaista, joka olisi ikään kuin puolessa välissä. Ja on puhuttu myös komission kanssa ja haluan kiittää siitä, että tässä on niin eh, luovasti kuunneltu ja tehty yhteistyötä ja minä olen esittänyt jotain sellaista, että ainakin tietyissä tapauksissa, kun tekniikka tämän mahdollistaa, jos ajatellaan tätä 60 tuntia ja 29 päivää, niin voisi näissä tapauksissa olla näitä eh, osittaistarkistuksia. Mutta kun eh, esittelijä ei nyt ilmeisesti ole tätä asiaa vielä konkreettisesti tänne laittanut, niin voin eh, toistaiseksi hänen ajatuksensa hyväksyä ja voimme lähteä tälle tielle. Ainakin nyt tässä vaiheessa, ehkä myöhemmässä vaiheessa keskustelua voidaan mennä johonkin vähän spesifimpään ja sitten toiseksi haluaisin kiittää, että on hyväksytty tämä ajatus, että näiden tarkistusten tulokset julkistettaisiin, koska tästä varmasti pystymme paljon oppimaan. Ja mitä tulee tiedonvaihtoon, haluaisin myös esittää kiitokset eh, esittelijälle ja muille kollegoille, että on pyydetty katsomaan, mitä on jo olemassa. Ja komission avulla on myös pyritty pääsemään yksimielisyyteen viranomaisten kanssa Teidän pitää kohta lopettaa. Teidän pitää kohta lopettaa jo. Ai lopettaa. No, kun minulta aikaisemmin vietiin minuutti pois, niin olisi hyvä, jos minä saisin sen nyt käyttöön, niin sillä minä olin halunnut esittää Vandekampille kysymyksen, mutta en saanut esittää. No ehkä tämä olisi ollut paikallaan, mutta no, jos ajatellaan tätä lähetettyä työn tekijä asiaa, niin yleisesti ottaen olemme esittelijän kannalla, mutta joissain asioissa emme kuitenkaan ole sitä esimerkiksi, että e, ei olisi enää kapotaisin mahdollisuutta ensimmäistä päivästä alkaen. Kiitos Ajala Sender ja sitten Slotowski, olkaa hyvä. Merci madame présidente. E, chciałbym się przyłączyć do podziękowań dla pani poseł Kylenen ciężką... Haluaisin liittyä näihin kiitoksen sanoihin edustaja Kyllöselle. Tämä hyvin kiittämätön tehtävä yrittää löytää kompromisseja tähän liikkuvuuspakettiin. On hyvin tärkeää, että esittelijät kuuntelevat meidän näkemyksiämme ja yrittävät niitä sitten tavallaan sovittaa yhteen ja, ja kaikki tämä poliittinen painostus ja ja haluan kiittää esittelijää todellakin äh, hänen laaja-alaisesta lähestymistavasta ja jopa filosofiasta tuossa alkupuheenvuorossansa. Tämä viimeisin ehdotus, jossa jätetään ulkopuolelle kansainvälinen liikenne ja transitti, äh, on hyvä asia. Se on ainoa mahdollinen ratkaisu, joka estää meitä luomasta kriisiä kuljetusmarkkinoille. Ja tämä antaa myös yrityksille mahdollisuuden kilpailla. Täällä on tiettyjä yksityiskohtia, joista saattaa syntyä hieman huolenaineita, mutta yleisesti ottaen tämä on hyvin lupaava. Ja huomenna kun me puhumme näistä asioista, toivon mukaan voimme sitten sovitella kaikki erimielisyydet ja löytää kompromisseja. Minä en vielä kuitenkaan ole samaa mieltä tästä hyvin tiukasta lähestymistavasta äh, tähän äh, näihin yhdistelmäkuljetuksiin, koska tässä täytyy äh, huomioida lainsäädäntö kaikissa maissa. Oli mikä oli, niin meidän täytyy muistaa, että kapotaasi ja tällainen yhdistelmäkuljetukset sisältävät valtavia pluspuolia ympäristölle. Ja jos me teemme sitten asetusten noudattamisen vaikeaksi, niin eihän se ole hyväksi esimerkiksi ilmastopolitiikallekaan. Rautatiekuljetuksissa tai lentokuljetuksissa – me tiedämme, että koti, sisämarkkinoiden, kotimarkkinoiden avaaminen on johtanut suuriin etuihin. Ja miksi se ei sitten tekisi sitä myös maantiekuljetuksissa? Työllisyysvaliokunnan lausunto ei todellakaan tuonut meitä lähemmäksi kompromisseja. Toivon todellakin, että me kykenemme omassa valiokunnassamme työstämään ratkaisuja, jotka olisivat kuljettajaystävällisiä ja myös äh, teollisuuden kannalta ystävällisiä. Ja ihan näppärästi juuri alta kolme minuuttia. Kiitos edustaja Slotowski ja sitten edustaja Bilbao. Kiitos puheenjohtaja. Aivan siksi halusin kiittää Rova Kyllöstä siitä, mitä hän sanoi. Ja hienoa tässä on se, että puheenvuorossa saatiin kuulla nämä epäilykset ja ne kysymykset, mitä joka päivä kysymme itseltämme kaikki me, jotka olemme vastuutehtävissä näissä asioissa. No meillä on epäilyksiä siksi, että meillä oli eilen esimerkiksi erään ammattiliiton edustajan kanssa tapaaminen ja hän sanoi, että kun katsotaan mitä parlamentti esittää liittyen eh, työ- ja lepoaikoihin, niin parempi, jos asiat pidetään nykyisellään. No mitä tämä tarkoittaa? Voin monessa asiassa yhtyä siihen, mitä esittelijä sanoi. Ensinnäkin en ole varma, olemmeko kyenneet kunnolla identifioimaan olemassa olevat ongelmat. Toiseksi, että Euroopan moninaisuutta on vaikea säätää yhdellä ainoalla paketilla, niin kuin tällä. Ja kolmas kysymys on se, että politiikassa ja eurooppalaisissa toimielimissä on usein sellainen huono tapa, että uudistetaan ja tarkastetaan kaikkia lain osia ilman, että ollaan edellisiä asioita käyty läpi. Ja täällä sanottiin, että tämä tässä olisi tärkeää voida parantaa lainsäädäntöä niin, että jäsenvaltiot harjoittaisivat parempaa valvontaa. Ja tämä on totta. Tässä on todella hankala pakettien tarkistushanke käynnissä, eikä kuitenkaan ole vaadittu, että jäsenvaltiot panisivat täytäntöön tämän lainsäädännön ja todellakin kunnolla valvoisivat eh, maassa eh, kulkevia ajoneuvoja. Ja tässä on sitten tullut kaikenlaista yksipuolista toimintaa ja jumiutumista ja ongelmia. Emme tienneet esimerkiksi, että kapotaasi tulkinta eri maissa on erilainen, riippuen siitä siis, mikä meidän asemamme on. Miksi emme ole selvittäneet sitä, mitä kabotaasilla tarkoitetaan, kun tämä kuitenkin on olemassa paperilla – ja tämän sanon vain, jotta ymmärtäisimme, että tässä on paljon hankaluuksia, hankaluuksia siksi, että emme ole vaatineet vastuuseen niitä, joille vastuu kuuluu. Ja sitten toisaalta on sanottava, että tässä esittelijä on hyvin avoin, jotta voidaan ottaa kaikki tämä mukaan niin, että se on samansuuntainen muiden eh, eh, mietintöjen kanssa lepoaikojen ja kabotaasin kanssa. Ja sitten toisaalta meillä voi olla yksilöiden eri näkemyksiä, mutta on kuitenkin yleinen näkemys, että kansainvälinen liikenne pitäisi jättää pois. Mutta sitten voidaan kysyä, no mistä oli kyse? Mitä me oikein haluamme valvoa? Ihmisten liikkumista, yritysten liikkumista, sitä, että palataan kotiin, Onko tämä ainoa ammatti, missä pakotetaan kuljettaja palaamaan kotiin, mutta entäs hän haluaa lähteä lomalle? Tämän sanon vain tiedäkseni selväksi, että kaikilla on tässä epäilyksiä, koska halutaan tarkastaa lainsäädäntöä kunnollisella tavalla. Ja sitten jos ajatellaan näitä uusia kompromisseja, joista esittelemille puhui, viidestä olemme samaa mieltä, mutta tarvitsemme lisäselityksiä liittyen näihin ilmoituksiin ja yhdistettyihin kuljetuksiin kabotaasin liittyen. Meidän tarkistuksimme ovat kohdistuneet peretsä siihen, että saataisiin lisää tekniikkaa tälle alalle, saataisiin uutta tekniikkaa ja yksinkertaistamista. Olemme esittäneet eurooppalaisen viraston perustamista, koska tämä on ainoa eh, kuljetus ala, jolla sitä ei ole. Näin pystyttäisiin paremmin eh, valvomaan, miten toimitaan samantapaisesti kuin rautatiealalla, ja että kabotaasi-ilmoitukset annettaisiin alusta alkaen sähköisesti, eikä näitä papereita pitäisi viedä minnekään, ja älykkäiden ajopiirturin asia ei voi enää pidempään odottaa. Ne alat, joilla saadaan paljon voittoa, kaikki tämä tehdään nopeasti. Miksi ei pystytä myös tällä kuljetusalalla tekemään samalla tavalla? Minusta olisi tärkeää edetä tässä lainsäädäntöasiassa. Kiitos. Kiitos, edustaja Bilbao. Ja seuraava puhuja olen minä itse. Hyvät kollegat, hyvä Merja varjoesittelijänä haluaisin aivan ensiksi kiittää sinua. Kiitän sinua kaikista ponnistelustasi. Sinä tuleekin pyrit kompromissiin tässä asiassa. Ja tässä on paljon polarisaatiota ja erinäisyyttä, ei ainoastaan eri poliittisen ryhmien välillä, vaan sanotaanpa tämä suoraan myös eri kansaisuuksien välille. Neuvottelujen nykytilanne tarkoittaa sitä, että ollaan kova vauhtia menossa sellaisten tarkistusten suuntaan, joiden kautta suljettaisiin pois kansainväliset kuljetukset lähettä tiettyjen kuljettajien asiasta, mutta tämä on juuri päivän vastoin kuin mitä sanotaan komission loppujulkilausumassa, joka lisättiin eh, kolmikantaneuvotteluissa yhteisen kompromissiin koskien eh, tätä 96 direktiivin tarkistusta ja lähetettyjen työntekijöiden asiassa on kyseessä ainoastaan se, että annetaan toisella puolella rajaa eh, tämä toimintamahdollisuus. Eli tämä kyllä liittyy myös ihan selvästi tuotteiden kuljettamiseen. Mitä tarkoittaa tämä asia sitten. Jos tämä ala suljetaan pois tästä lainsäädännöstä, niin sanon aivan saman tien, että tämä olisi todellinen virhe ja hurjan kova isku Euroopalle. Ja me emme voi kohdella kuljetusalan työntekijöitä ikään kuin kakkosluokan työntekijöinä. Emme saa unohtaa sitä, mitä sanotaan, että samasta työstä sama palkka. Jos ei toimittaisi näin, niin tulisi toisen luokan kansalaisia, joilla on vähemmän oikeuksia, vähemmän tuloja, vähemmän tunnustusta, ja tämä on todellinen viidakko. Ja jotkut olisivat todella tyytyväisiä tähän ja sanoista, että Eurooppa toimii näin, mutta ei, Euroopan ei pidä toimia näin. Minusta on, on niin, että tänä päivänä koulutusalan työntekijöitä maanteillä pitää suojata samalla tavalla kuin kaikkia työntekijöitä. Ei tämä voi mikään a la carte Eurooppa, tämä sosiaalinen Eurooppa. Tähän on, tässä on kovasti ylöspäin parempaan, parempaan suuntaan vietävä asioita, parempaan suuntaan. Ja siksi sanotaan, että halutaan harmonisaatiota joka parantaa tilannetta, vai halutaanko vain vapauttamista, joka ei huomioi ollenkaan työntekijöitä. Kukin tekee päätöksen, mitä haluaa, mutta seuraukset ovat erilaisia. Minä siksi esitän tarkistuksia, koska edustaja Vilva on aivan oikeassa sosiaalisen polkumyynnin asiassa ei pidä pyrkiä löytämään sellaista, mitä siellä ei ole, vaan nyt meiltä puuttuu valvontaa. Me todellakin tarvitsemme valvontaviraston ja on ihan järjetöntä, että maantiekuljetuksessa tällaista valvontaelintä ei ole. Ja toinen asia, jonka sanoisin ihan yksinkertaisesti, että nämä avoimet valvontaluettelut on saatava mahdollisimman avoimiksi niin, että jäsenvaltiot voivat sinne harkinnanvaraisesti tehdä lisäyksiä, mutta ne tarvitaan kuitenkin. Ja sitten kolmas asia, vaikka voisin mennä tässä kaikenlaisiin yksityiskohtiin ja esitellä kaikki tarkistukseni, mutta sanoisin lopuksi, että alusta alkaen, kun tähän liikkuuspakettiin on paneuduttu, monet teistä ovat sanoneet samaa. Jotkut ovat jopa käyneet kentällä, on kuunneltu ammattiliittoja, on kuunneltu kuljettajia. Ja mitä he ovat meille sanoneet? No he sanovat, että joskus meitä käytetään hyväksi Joskus me olemme, meidän elinolomme ovat sellaista, olemme ikään kuin tämän ajan tämän ajan orjia. Näin on sanottu suoraan. Meidän on varmistettava, että näin ei jatkossa enää ole, sillä muuten sanon suoraan, että Eurooppa-hanke kariutuu kokonaan. Emme me sitä halua. Ja ne, jotka eivät tällaista halua, eivät voi sitten jälkeenpäin valittaa. Ja seuraavana edustaja Arno Tyn. Kiitos puheenjohtaja. En kiellä ollenkaan tai kiistä ollenkaan sitä, että edustaja Kyllönen haluaa saada aikaiseksi sellaisia kompromisseja, joissa huomioidaan kaikki eh, poliittiset eh, kannat tai ehkä lähes kaikki kaikki kannat, paitsi kansallismieliset kannat, sillä hän ei ole samalla linjalla tässä minun kanssani, mutta tämä on tässä ongelma. Jos ajatellaan tätä eh, maantiekuljetusasiaa, niin lähettämiskysymys eh, liittyy mm, siihen, mihin maahan kuuluu, eikä mihinkä, eh, mistä poliittisesta ryhmästä on lähtöisin. Eli minä puhun nyt sitten Eurooppa henkisyydestä, mitä tässä on 20 vuotta ajettu, joka ei kuitenkaan huomioi tätä asiaa. Nämä tarkistukset ja kompromissit eivät ratkaise sisältöongelmia. Miksi yhden kuljettajan työ olisi vähemmän arvokasta, kun hän tekee sitä samassa maassa kuin toista maasta tullut kuljettaja. No siitä syystä, että jotkut investoijat voivat saada lisää arvoa eh, näistä maksuista ja tämä on niin suuri lisää arvoa, että ne, jotka vielä haluavat tätä unionia edistää, näin tekevät ja sitten ei haluta myöntää sitä, että tässä on epäoikeudenmukaisuutta, mutta totuus on se, että työntekijöiden lähettäminen mahdollistaa ainoastaan sen, että joitain työntekijöitä käytetään hyväksi ja muut sitä hyötyvät. Kaikki muu on vähemmän tärkeää. Tässä nyt unohdetaan kaikkein tärkeimmät asiat ja se, että on muutamia tarkistuksia tai muutamia kompromisseja, eivät ne tätä ongelman ydintä muuta. On lopetettava työntekijöiden lähettäminen. Jos näin ei tehdä, niin sitten tässä koko Eurooppa-ajatus on vain hyväksi käyttöä ja näin puheenjohtajakin pelkää ja meidän pitää kansaismiesinä olla sitä mieltä. Me emme halua Eurooppa-hanketta siksi, että siitä on tullut sellainen, että sitä ei voi mitenkään saattaa yhteen kaikkien köyhimpien työntekijöiden etujen kanssa, olivatpa he sitten hyväksi käytettyjä tai e, työttömiä. Kiitos, edustaja Arno Tyy. Tervetuloa tänne, Talveja. Yes, indeed. I am the employment committee reporter of the opinion. Kiitos. Minä olen työllisyysvaliokunnan esittelijä, äh, lausunnon laatija, joka hiljattain hyväksyttiin. Tämä oli, oli minulle suuri pettymys henkilökohtaisesti mutta en eh, lopeta taistelua. Yritän ainakin saada asiat kuntoon. Huolimatta siitä, mitä tapahtui minun valiokunnassani, olen kovin tyytyväinen, kun kuulen, että kollegani Tran valiokunnassa ovat, eh, tuntevat tämän eh, sektorin paremmin ja tuntevat realiteetit tuolla paikan päällä. Ja Tranissa meillä on usein ollut suht olemme saaneet aikaan sopimuksen rajat ylittävästi ja kiittäisin todellakin esittelijä Kyllöstä siitä työstä, mitä hän on tehnyt. Ja tärkeät asiat, mitä otin esiin Emplissä. Transit on asia, jota ei ole koskaan pidetty äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiivin alaisena. Jos äh, me haluamme lähteä tätä kauttakulkua äh, säätelemään, niin silloin se pitäisi mainita erityisesti Lex Specialiksessa. Toinen asia, kapotaasi. Kyllä, sitä pitää säädellä. Ja sitä olen ehdottanutkin Emplissä, koska tässä on ö, kilpailua ö, kansallisella tasolla. Joten tämä oli minun ehdotukseni kompromissiksi sitten kansainvälinen äh, kuljetus, äh, se täytyy jättää lähetettyjen työntekijöiden asetuksen ulkopuolelle ja ehdottomasti tätä mieltä olen. Toin tämän hyvin selkeästi esiin lausuntoluonnoksessani EMPL-valiokunnassa. Miksi minä tämän sanon ja miksi uskon, että kompromissi tulee olemaan vaikea, johtuu siitä, että Äh, esimerkiksi rakennussektorin työntekijät, jotka ovat äh, tavallaan pysyvämpiä työntekijöitä, ei heitä ja esimerkiksi kuljettajia voi verrata lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä. Ja äh, nythän ei ole mitään oikeutusta näihin sakkoihin ja rangaistuksiin, joita annetaan. Tuomioistuimen viimeisin käsittely, jossa lähetetty työntekijä sai 8000 äh, euron sakot vain siksi, että hänelle ei asiakirjoja saksaksi. Ei tällaisia rangaistuksia voi mitenkään äh, perustella. Tästä perusdirektiivistä äänestetään kesäkuussa ja sen myötä nämä säännöt muuttuvat vielä hankalemmaksi. Esimerkiksi työehtosopimuksen mukaiset palkat ja niin edelleen. Tästä tulee erittäin vaikeata. Ja tästä tähän tulee paljon erilaisia tilanteita maakohtaisesti. Eli meidän täytyy löytää kompromissi. Toki kompromissi komissio ehdotti päivien laskemista. No, ikävä kyllä minä en usko, että tämä päivien laskeminen tulee toimimaan. Tämä vain tavallaan piilottaa näitä todellisia ongelmia. Tämä edistäisi tietyn tyyppisiä operaatioita ja toimijoita kuin toisia. Ja silloin kun komissio teki tämän ehdotuksen, se perustui vanhaan direktiiviin nyt meillä on uudet säännöt, eikä kukaan ole tehnyt kunnon arviota siitä, miten tämä vaikuttaisi äh, kuljetussektoriin. Joten me tässä silmät suljettuna säädämme lakia. Ennen kuin me tiedämme todelliset vaikutukset, meidän ei tulisi tehdä sääntöjä. Sitten lopuksi asia, joka tämän direktiivin tar- tarkistajat, tarkistajien pitäisi muistaa, on se, että meillä oli todellinen sopimus siitä, että äitidirektiiviä tarkistetaan vain mikäli saadaan selkeät ja järkevät säännöt kuljetussektorille. Joten nyt toivon todellakin, että kunnioitatte tätä sopimusta ja ettei tästä Lex Specialiksesta tule uutta lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Maintenant... No. Kiitos oikein paljon. Ja seuraavana edustaja Rike. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. En mene yksityiskohtiin. Sanoisin vain, että se, miten tämä asia liittyy kabotaasiin, jakaa niitä maita, joissa on pidemmällä edistynyt sosiaalilainsäädäntö ja muut – ja tämä tarkoittaa sitten kilpailun kannalta erilaista tilannetta. Tässä on kaksi ihan erilaista blokkia, jotka eivät pääse yksimielisyyteen. Ja tässä tiedän etukäteen eh, ihmisten kansallisuuden mukaan, mitä hän aikoo sanoa. On kuitenkin hienoa, että täällä käytetään paljon näitä puheenvuoroja. Eli molemmat kannat ovat edustettuina, jos kansainvälistä – kuljetusta ei säädellä, niin koko järjestelmä jää täysin avoimeksi ja sitten loppujen lopuksi tämä tuhoaa kaiken, kaikki ne kuljetukset, jotka tapahtuvat edistyneen sosiaalisen maissa, mutta näin ei kuitenkaan käy. Jos ajatellaan neuvostoa, niin näin ei tule käymään ja voidaan yrittää tehdä niin kuin muissa osissa. Liikenne, on tehty etsitään kohtuullisia ratkaisuja ja siksi kääntyisin esittelijän puoleen ja esittäisin, että jos eh, kavotaasta poistetaan kansainvälinen liikenne, jos tämä on kompromissi, niin mm, pitää ehkä selittää, mikä ei ole kompromissi, mutta kyllä en ymmärtää, että tämä on mahdotonta hyväksyä. Tiedetään etukäteen, miten äänestys äänestyksessä käy, mutta ehkä tämä on hyvä tapa edetä asiassa. Ja sitten vielä lopuksi sanoisin, edustaja Delille, että on aika mielenkiintoista, miten viittasitte tähän eh, rekkojen paluukysymykseen, niin tämä oli ihan älykästä. Eihän niitä rekkoja viedä takaisin, vaan ne jäävät kapotansia tekemään ja sitten näillä minibusseilla eh, viedään kuljettajat pois, eikä tarvita mitään eh, erityistä välinettä tähän. Minun kaupungissa oli juuri tällaista. Siellä oli valtava määrä puolalaisia eh, rekkoja, jotka eivät saaneet viikonloppuisin kulkea. Ja tästä syystä niiden rekkojenkin on palattava kotiin, koska muuten tässä ei ole minkäänlaista sääntelyä ollenkaan. Mä haluaisin siis sanoa, että ei saa unohtaa, että tämä liikkuvuuspaketti on sellainen, että kabotaasi ja lähetetyt työntekijät liittyvät toisiinsa tässä, nämä äärimmäiset kannat eivät voi viedä minkäänlaisen lainsäädäntötuloksen, sillä ne pysäytetään kyllä paljon aikaisemmin. Pyritään nyt rakentamaan jotain tasapainotettua sen sijaan, että tässä vain puhuttaisiin oman mielen mukaan keskustelussa, jotka eivät vie mihinkään. Kiitos edustaja Rike. Nyt pitää olla hyvin tiukkana, koska meillä on vielä kaksi mietintöä käsittelystä, että tässä on aikaa vähän haaskattu, eli pyytäisin, että todellakin käytettäisiin vain nämä kaksi minuuttia. Ja sitten edustaja Tapadell, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää arvostukseni kaikille kollegoille, jotka ovat olleet laatimassa näitä liikkuvuuspakettiin liittyviä mietintöjä Täällä valiokunnassa nyt toteaisin, että olemme aina lähteneet liikkeelle siitä, että samasta työstä sama palkka, mutta entäpä jos sitten kuljettaja onkin Saksan tai Ranskan palkkalistoilla ja saa täällä vähimmäispalkkaa tai sitten vähimmäispalkkaa vaikkapa Romaniasta, jossa tällainen firma toimii. Ja vastaavasti sitten ranskalainen kuljettaja, joka toimii jossain muussa jäsenmaassa, saa mm, parempaa palkkaa ihan samasta työstä. Ja kun tarkastellaan tätä ehdotusta kuljettajien lähettämisdirektiivistä huhtikuun kokouksen tiimolta sain sellaisen vaikutelman, että enemmistö olisi sitä mieltä, että olisi parempi jättää eh, kuljetusala pois tästä direktiivistä. Oma kantani varmasti on teille jo tuttu. Jos kansainvälinen liikenne otettaisiin tähän direktiivin mukaan, pitäisi sitä perustavaa laatua olevana virheenä. Se väärentäisi eh, kuljetusmarkkinoita Euroopan unionissa ja tällainen mukaanotto olisi myös sikäli hankala, että silloin oltaisiin ristiriidassa – tiettyjen perusperiaatteiden kanssa, jotka liittyvät sisämarkkinoiden toimintaan. Joutuisin tarkastelemaan enemmän ja vähemmän eh, kehittyneitä maita itä ja länttä, mutta tällainen tarkastelu ei ole hyvä, koska tässä puhutaan kuitenkin EU-sta kokonaisuudessaan ei saada, saisi aiheuttaa lisäpaineita itäisille jäsenmaille, koska tämä saattaisi johtaa siihen, että yritykset menisivät konkurssiin ja tilanne hankaloituisi entisestään. Tällöin palkat jouduttaisiin laskemaan kaikkien niiden maiden palkkojen pohjalta, joiden läpi kuljetaan. Ja tällainen tilanne saattaisi muodostua ihan mahdottomaksi yrittäjien kannalta eikä välttämättä sosiaalimarkkinatalous tuolloin enää toteutuisi. Jos perustetaan maantieliikennevirasto, eh, sitä on sitä tarkastella ja kannattaa todella pitää huoli myös täytäntöönpanosta. Kiitos ja sitten kaksi minuuttia seuraan puhujaa. Madame Lukajanska. No sitten Lukas. E, Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä onnitteluihin, jotka Merjalle esitettiin. Nyt mikrofoni meni pois päältä puhujalta. Selvä, yritän uudelleen. Eli todellakin omalta osaltani haluan myöskin onnitella Meria siitä, että tässä todellakin nyt on pyritty pääsemään kompromissiin, jossa hyvät perustelut eh, painaisivat, pyrittäisiin sellaisiin kompromisseihin, jotka olisivat toteutettavissa olevia myös käytännössä ja täytäntöön pantavissa. Herra Rik eh, totesi, että me saa liikaa poiketa omista näkemyksistä, tämän kyllä ymmärrän, mutta olen saanut Ranskan valtuuskunnalta kirjeen, jossa todetaan, että Ranska pitäytyy omaan kantansa eikä ole valmis liikahtamaan, eikä tätä minun mielestäni nyt oikein kompromissin nimellä voi kutsua. Kun puhutaan kansainvälisestä liikenteestä, meidän mielestämme sitä ei tulisi ottaa lähetettyjen työntekijöiden direktiivin mukaan. Ja jos rakennusalan työntekijä menee töihin vaikkapa Saksaan, niin tilanne on ihan eri kuin rekkakuskilla, joka kahden vuorokauden aikana joutuu ajamaan monen jäsenmaan läpi. Eli kuinka asiakirjat kaikki saadaan hoidettua, jotta todellakin esimerkiksi e, Belgian e, alueella käytetyt työtunnit tulevat korvatuiksi kunnolla. Meidän kannattaa nyt e, pitää tässä järki kädessä kannattaa todellakin miettiä, että säännöt, joita täällä suunnittelemme, ovat sellaisia, että ne vähentävät esteitä, mahdollistavat sähköisten asiakirjojen käytön ja ovat täytäntöön pantavissa. Tältä pohjalta lähestyisin tätä asiaa. Mutta pidän erittäin tärkeänä sitä, että todellakin tarkastelemme tätä liikkuvuuspakettia emme pelkästään siltä kannalta, kuinka voidaan suojella kuljettajia eikä siltä kannalta, kuinka suojata kilpailua. Tietysti Rova Merkel ja herra Macron haluavat suojella tätä alaa, mutta tehdäänkö se siten, että työpaikoista pidetään kiinni ja tuleeko hinta kuluttajan kannalta katsottuna vielä pysymään kohtuullisena? Thank you. I'll speak my own language, Swedish. Uh, Kiitos. Haluan puhua ruotsia. Minä olen äh, nyt Jens Nilssonin tilalla. Hän teki erittäin tärkeää työtä tämän valiokunnan jäsenenä. Minulla on ihan sama näkemys kuin mitä Jens Nilsson äh, edusti tässä valiokunnassa. Nimittäin se, että kaikkien sosiaaliturvan sääntöjen pitää kuulua myös äh, kuljetusalan työntekijöille. Me emme voi hyväksyä uudenaikaista äh, orjuutta maailman rikkaimmissa osissa, koska sitähän se olisi Euroopassa. Meidän ei tule kilpailla alaspäin, meidän tulee kilpailla ylöspäin. Ja herra Solkovski oli sitä mieltä, että meidän pitäisi ihan vain viitata kintaalla sille, mitä työllisyysvaliokunta sanoi. Ja tämä vain vaikeuttaa tilannetta. Muistuttaisin teitä äänestyksestä, joka meillä oli työllisyysvaliokunnassa. Näillä valiokunnilla on nimittäin jaettu kompetenssi, kun on kysymys liike, liikennetyöntekijöistä, kuljetustyön alan työntekijöistä. Meidän ei tule hyväksyä sitä, että ihmisiä hyödynnetään orjamaisissa olosuhteissa palkalla, jolla ei voi elää, ja heidät pakotetaan olemaan poissa perheensä luota kuukausia kerrallaan. Ja sen vuoksi esimerkiksi kapotaasissa tämä aikarajan pitäisi olla 48 tuntia. Se on ihan selvää. Ja täytyy olla selvää, että meillä on lähetettyjen työntekijöiden säännöt ja ne ovat voimassa. Silloin tilannetta voidaan parantaa. Me olemme yksi maailman kaikkein rikkaimpia alueita. Emmekö me silloin voisi ottaa käyttöön 48 tunnin aikarajaa ja että meillä olisi lähetettyjen työntekijöiden säännöt, jotka olisivat voimassa ensimmäisestä päivästä lähtien. Miten köyhiä me oikein olemme, jos meillä ei ole tähän varaa? Kiitos. Kiitos. Ja sitten seuraavan puheenvuoron pyytäjä paikalla eli edustaja Gorbatsev. Благодаря ви, господин председател. Kiitos puheenjohtaja. Lähden liikkeelle Viitsillä. Jos kuljettajan joka kolmas viikko on palattava kotiin, niin miksi emme äänestä samoja sääntöjä meidän avustajillemme? Avustajien tulisi käydä kolmen viikon välein myöskin kotopuolessa tapaamassa perhettään ja ystäviään. No, mutta vitsit vitsinä. linja direktiiviä kun käsiteltiin, niin tuolloin esteen ryhmässä kaumissa totesi, että kapotaasi olisi syytä hyväksyä ja kaikki säännöt vapautettiin liberalisoitiin ja kysyisin, miksi tässä yhteydessä vastustamme liberalisointia silloin, kun puhutaan rekoista ja niiden kuljettamisesta, mutta sitten kun puhutaan linja-autoliikenteestä, eh, suosimme sitä. Eli miksi kabotaasi rekkaliikenteen yhteydessä nähdään huonona asiana, mutta ei silloin, kun puhutaan linja-autoliikenteestä. Olisi hyvä saada vastaus näihin kysymyksiin. Johtuuko tämä siitä, että e, yhtiöt, e, rekkayhtiöt ovat pitkälti e, keskisistä ja itäistä maista, joissa haluttaisiin kieltää kabotaasi, mutta silloin kun puhutaan linja-autoista ja busseista, yhtiöt pitkälti toimivat keskisestä Euroopasta käsin, eli kabotaasi voi hyvin jatkua. Eli kysyn, mitkä ovat tässä perustelut ja syyt keskisen ja Itä-Euroopan maiden yhtiöt voivat joutua konkurssitilaan ja toimijat sitten siirtyä toimimaan muualle. Ja jos konkurssitila ei synny, niin sitten olisi rekisteröidyttävä uudelleen jossain läntisemmässä Euroopassa, joka johtaisi sitten siihen, että sosiaaliturvamaksut maksettaisiin Keski-Euroopan maan kassoihin eikä Itä- tai Itäisen jäsenmaan kanssa. Eli tässä on nyt tarkasteltava todellakin, onko kyse solidaarisuudesta vai ahneudesta, niin kuin Rouva Kyllönenkin totesi. Edustaja Koch. Kiitos. Olen iloinen siitä, että esittelijä haluaa tehdä tämän tehokkaammaksi. Mutta Lex Specialiksessa me emme kuitenkaan saa unohtaa kaikkein tärkeintä. Me tarvitsemme tehokkaita säätöjä sääntöjä, jotka ovat helpommin tot- täytäntöön pantavissa ja valvottavissa. Ja toiseksi meidän täytyy huolehtia reilusta kilpailusta tällä sektorilla ja sitä me emme tee, mikäli me kuormitamme yrittäjiä vielä enemmän. Meidän pitää saada vain tuolta nämä mustat lampaat pois. Eli kabotaasi on kilpailua, ja sen vuoksi siinä tulisi käyttää myös äh, lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä. Mutta mitä tulee kansainväliseen liikenteeseen, niin pyytäisin, että äh, todellakin tähän saataisiin aika oikea kompromissi. Eli kompromissi olisi sellainen, että ei käytettäisi Äh, lähetettyjen työntekijöiden äh, direktiiviä ensimmäisestä päivästä kansainvälisessä liikenteessä, vaan vasta kahden päivän kuluttua tai ei ollenkaan. Meidän täytyy löytää jonkinnäköinen kultainen keskitie niin, että saamme aikaan siedettävän kompromissin. Minusta esimerkiksi komission ehdotusta voisi hieman pikkariikkisen muuttaa niin, että A, kansainväliset, äh, kansainväliset kuljetukset olisivat vasta viiden päivän jälkeen tämän alaisuudessa. Ja B, 10 tuntia olisi koko päivä ja puolet siitä puolipäivää, tai sen alle puolipäivää. Tämä olisi nyt ehkäpä hieman enemmän kuin mitä minä ehdotin alun perin ja vähemmän kuin muut, joten tämä voisi olla kompromissi. Vielen herzlichen Dank. Ja, edustaja Artug. Andere Dank an Dieter Koch. Der hat sich tatsächlich bemüht, hier einen Kompromiss zu formulieren. Kiitokset, kiitos. Tässä on pyritty kompromissin. Monet muut ovat kuvailleet vain sitä, mikä ei toimi. Mutta kollegat, jos lähettämisestä puhutaan, niin meidän on oltava rehellisiä. Euroopan teiden ja moottoriteiden tilanne on sellainen, että nykylainsäädäntö – nykylainsäädäntö aikoinaan jätti niin paljon aukkoja, että yhtiöt Euroopan unionissa nimenomaan ovat hyödyntäneet näitä. Ja siksi tilanne on muodostunut sellaiseksi, että moottoriteiden parkkipaikat ovat täpösen täynnä ja rekkakuskit joutuvat tilanteeseen, jossa joutuvat olemaan viikkokausia poissa kotoa. Ja jos nyt tämä haluttaisiin legalisoida, Eh, no, komissio ei tässä halua eh, ollenkaan puuttua asioihin, haluaa jotenkin eh, lähteä liikkeelle statuskoon säilyttämisestä. Tätä pidän vääränä lähestymistapana siksikin, että täytäntöönpanotapoja on erilaisia. Ranska ja Belgia toimii eri tavoilla kuin esimerkiksi Saksa ja Saksa taas eri tavalla kuin joku muu maa ja siksi olisi erittäin tärkeää ja kun nyt tässä pidän mielessäni oman ryhmämme enemmistön kannan, ei voi käydä päinsä, että kansainvälinen liikenne kokonaisuudessaan jätettäisiin ulkopuolelle joku kysyi, miksi tässä on eroa ja miksi näin halutaan tehdä. No, kysyisin, että e, mikä on sitten jäsenmaan rooli, jos rekka e, lähtee e, liikkeelle rekisteröintimaastaan ja kiertelee vaikkapa vuoden ympäri eri puolilla Eurooppaa, eikä esimerkiksi teknistä valvontaa varten joudu missään vaiheessa palaamaan kotiin, koska tällaiset liikkuvat yksiköt voivat asian hoitaa jossain moottoritien varrella, jossain päin Eurooppaa. Tässä siis syitä Jonkinlainen keskitie on löydyttävä ja kun sitä etsitään, on ymmärrettävä, mitkä asiat ovat ongelmallisia ja mietittävä, minkälainen ratkaisu on sopiva. No, aikataulu painaa päälle, eli päätän tähän puheenvuoron. Kiitos, sitten Telitska. Uh, no niin, te valit, puheenjohtaja valittaa täällä, että meidän pitää pitää kiinni kahdesta minuutista ja sitten hän ei itse edes ole paikalla. No, sitten itse mietintöön. Pelkäänpä, että jotkut näistä äärikannat tulevat vaikuttamaan vakavasti ei ainoastaan kuljetussektoriin, vaan myös... Niin kuunteleeko puheenjohtajakin vai, vai onko minun sanomani tylsää. Minusta tämä oli kuitenkin aika tärkeä asia ja voisimme kunnioittaa toinen toistamme. Kyllä, olette aivan oikeassa. you didn't listen, madam. No, mutta aloitan uudestaan, koska ette kuunnelleet. Olisin ollut kiitollinen, että olisitte alusta alkaen käyttäneet kahden minuutin rajoitusta ja samoin myös teidän itsellenne silloin, kun ette juoda kokousta. Meidän täytyy katsoa nyt, äh, mitkä seuraamukset ovat työntekijöille. Ei tässä ole kysymys vain äh, kilpailusta valiokuntien välillä tai siitä, että ei kunnioiteta sosiaalisia oikeuksia. Ei, vaan kysymys on sitä, että jos me ottaisimme käyttöön Emplin lausunnon, sillä olisi äh, huonoja vaikutuksia koko liikenteeseen. Ja, ja, ja täytyy ottaa huomioon, että kuljetusyrityksethän vielä palvelevat esimerkiksi meidän äh, teollisuuttamme. Oletteko ajatelleet, mikä vaikutus tällä voisi olla teollisuuteen? Toisekseen palataan siihen, mikä oli mikä oli se ongelma, joka identifioitiin, mistä me aloitimme, ja se oli kaavotaasi. Kaavotaasi tuhoaa markkinat, ja allekirjoitan tämän koska e, jotkut e, yritykset, enkä tässä nyt tee mitään eroa, pieni yritys, iso yritys, itä-länsi, emme tässä vain itse yritämme e, itse asiassa jakaa itseämme unionissa, ei. Mutta tämä on erittäin tärkeää, se mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, niin kabotaasi on kaiken pahan alkuja juuri. Ei transit, ei kansainvälinen kuljetus. Eli jos me otamme transitin ja kansainväliseen kuljetukset mukaan, niin silloin tämä on vasta käynti. Ja sitten me tulemme itse asiassa tätä kautta purkamaan sisämarkkinat. Eli transit, kansainväliset kuljetukset pois. Ja meidän täytyy olla hyvin tiukkoja ja myös oikeudenmukaisia, mitä tulee kabotaasiin, postilaatikkofirmoihin. Ja ajatelkaa seuraamuksia sitä, että jotkut niitä seuraamuksia, mitä joillain näistä ehdotuksista on. Ja meillä on sitä vastuu ja koko se lopputulos tulee iskemään nopeasti. Ah, Madame Vieux, la parole est à vous. Oui, je vais partir de ce que vient de dire mon voisin devant pour... Ja kiitokset. On selvää, että vaikutukset yhtiöille ovat huomattavat ja on erittäin tärkeää, vielä palata seuraavan tärkeään seikkaan. Kilpailu, kuinka hoidetaan kilpailutyöntekijöistä ja kuinka saadaan aikaan sellaiset olosuhteet, joissa todellakin eurooppalainen solidaarisuus toteutuu kun puhutaan lähetetystä työntekijöistä, on pidettävä mielessä yleiskeskustelu, jota on käyty tämän aiheen tiimoilta ja kaikki sosiaaliset seikat on myöskin huomioitava ja toisaalta ymmärrettävä se, että liikennesektori on juuri sellainen, että siinä liikkuvuus on yksi peruselementeistä. Öö, ja tätä asiaa on todellakin tarkasteltu ja direktiivissä on pyritty nämä seikat huomioimaan. Emme voi kohdella eri tavoin eh, liikennealan toimijoita. Ja tässä on kolme tärkeää seikkaa. Ensinnäkin, eh, miten toimia, jätetäänkö eh, kansainvälinen liikenne ulkopuolelle heti alun alkaen ja kuinka kabotaasi kysymyksiin suhtaudutaan ja toisaalta sitten kuinka valvonta hoidetaan manteilla. Katsoisin, että ne neuvottelut, joita on käyty menevät tähän suuntaan. Kiitokset ja sitten käännyn komission puoleen. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos. Tämä on yksi kaikkein hankalimpia, jos ei jopa kaikkein hankalin koko paketissa. Tämä on myös äh, hyvin äh, arkaluontoinen, äh, koska tämä liittyy nyt esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön minipalkoista aina kansainväliseen kuljetukseen asti. Eli me tarvitsemme sääntöjä, adaptoituja sääntöjä maantieliikenteelle. Me tarvitsemme todellakin lex specialiksen. No itse substanssista. Se, mikä nyt ainakin on ihan selvää, josta olemme samaa mieltä on kabotaasi ja transitte. Kabotaasissa on komission ehdotus, jossa me olemme sitä mieltä, että lähetys, äh, lähetettyjen työntekijöiden säännöt koskevat heti alusta alkaen. Ja sitten taas transit, siinähän ei ole minkään näköistä äh, toimintaa, se on vain transit, se on vain kauttakulku. Eli tämä, silloin se ei äh, koske tätä. Mutta vielä vaikeampaa on tämä kansainvälinen kuljetus. Mikä on komission kanta? Me emme eh, tue kompromissia, joka jättäisi lähetettyjen työntekijöiden sääntöjen eh, soveltamisen pois kansainväliseltä liikenteeltä. Ja se ei voi olla eh, myöskään kompromissin perusta jäsenvaltioiden kesken neuvostossa. Meidän täytyy miettiä myös sitä, että ei pitäisi käyttää myöskään minimi palkkaa ja lähetyssääntöjä kuljettajille, jos ajatellaan kilpailua. Tämä on kuitenkin aika marginaalista verrattuna sitten tähän hallinnolliseen taakkaan. Ja kynnys voisi olla tämä kolme päivää, jonka jälkeen minimipalkkaa käytettäisiin. No, kysymys tietenkin kuuluu, pitäisikö sen, sen olla korkeampi vai ei. No, me olemme avoimia keskustelemaan ehdotuksesta, mutta voin vain toistaa, että emme voi tukea sellaista ehdotusta, jossa lähetet, lähetyssäännöt otettaisiin, jo ei koskisi kansainvälistä liikennettä, kuljetusta. Sitten sen lisäksi nämä hallinnolliset vaatimukset, että niitä ei listattaisi, vaan jätettäisiin jäsenvaltioille, sitä me emme myöskään hyväksy. On tiettyjä jäsenvaltioilla, joilla on tietyt vaatimukset. Jäsenvaltiona me ja jotkut jäsenvaltiot vaativat muuta. Jos me antaisimme nyt tämmöisen hyvin monimuotoisen äh, tilkkupeiton olla vallassa, niin silloin se merkitsisi sisämarkkinoiden loppua. Joten äh, Tämä oli nyt se kaikkein tärkeintä, mitä halusin tuoda esiin. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Lejoie. Madame Kilonen. Kiitos, edustaja Kyllönen. Ja te voitte käyttää loppupuheenvuoron esittelijänä. Thank you, chair. Kiitos, puheenjohtaja. Kiitos, hyvät naiset ja herrat. On aina ilo kuulla erilaisia ajatuksia. Ja vaikuttaa siltä, että mitä tahansa tehdään, niin kaikki kuolevat ja planeettamme tuhoutuu. Eli meni tässä nyt oikeaan tai vasempaan, niin ei tilanne helpolta näytä. Mutta minä jatkan omaa työtäni erinomaisen tiimini tukemana varjoesittelijöiden kanssa ja pyrimmepä pääsemään sellaiseen ratkaisuun, joka mahdollistaa meille kaikille, ei ehkä ikuista onnellista elämää, mutta ainakin sen, että pysymme täällä hengissä, emme menehdy ilo, iloisina, onnellisina tai sitten onnettomina. Kiitos. Kiitos, kun puhuitte tästä onnesta ja onnettomuudesta vielä lopuksi. Toivottavasti tämä ilo on sitten kollektiivista eikä vain yksityistä. Muistutan, että 4. kesäkuuta tästä äänestetään kello 16. Ja näin pääsemme eteenpäin. Seuraavana on kabotaasi asia ja annan saman tien puheenvuoron esittelemme edustaja Ismail Ertuille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kuten te tiedätte kaikki, nämä surulliset surulliset uutiset, eli minun oli pakko ottaa Jens Nilsenin äh, jälkeen tämä asia häneltä ja toivon, että vien tätä Jensin hengessä eteenpäin. Hieman äh, organisatorisista asioista tässä muutama sana. Meillä on huomenna viimeinen äh, varjoesittelijöiden tapaaminen ja jo toisesta tapaamisesta lähtien olen ollut esittelijänä tässä ja yritän tätä nyt sitten työstää kollegoiden kanssa toistaiseksi minun on todellakin kiitettävä kaikkia hyvin rakentavasta yhteistyöstä. Tämä on ollut hyvin suureksi avuksi. Ihan tällainen lyhykäinen katsaus niille, jotka eivät tiedä. Vaikuttaa siltä, että vihreät on mahdollisesti ainoa ryhmä, jolla on todellakin yhteen, mukava, yhtenäinen kanta ja kun me puhuimme esimerkiksi noudattamisesta, siinä me saimme kaikki kompromissit laadittua ja saimme myös tukea niille. Kolmannessa varjoesittelytapaamisessa oli kysymys postilaatikkoyrityksistä ja siinä saimme myös hyviä kompromisseja niin, että voimme tehokkaalla tavalla taistella näitä postilaatikkoyrityksiä vastaan. Neljännessä tapaamisessa oli kysymys näistä kevyistä äh, hyötyajoneuvoista ja markkinoille pääsykriteereistä. Ja minusta me saimme tästäkin hyviä ratkaisuja, kiitos äh, sihteeristömme. Viimeisen ja toistaiseksi viimeisen kokouksen järjestämme huomenna ja silloin tulemme käsittelemään kavotaasi sääntöjä ja vastuukysymyksiä. Ja sitten haluaisin kertoa myös tähän mennessä saavutetuista kompromisseista, eli täytäntöönpano ja valvonta. Sisällöllisesti on niin, että valvontaviranomaiset voisivat olla mukana alusta alkaen ja että kansalliset rekisterit harmonisoidaan ja että saisimme enemmän, meidän pitäisi antaa enemmän informaatiota. Ja mitä tulee valvontahenkilökuntaan, niin tämän täytyisi tapahtua tosiajassa. Me olemme parantaneet jäsenvaltioiden valvontaa ja yhteistyötä. Yhteistyötä on myös helpotettava ja se helpottuu sitä kautta, että meillä on lyhyemmät määräajat, kun esimerkiksi yhdestä jäsenvaltiosta tulee pyyntö, joka koskee toista jäsenvaltiota, niin vastaus ei kuten komission ehdotuksessa kestäisi kymmentä päivää, vaan viisi päivää. Ja se mekanismi, kun jäsenvaltio jatkuvasti kieltäytyy yhteistyöstä, tällaisissa tapauksissa haluaisimme antaa komissiolle mahdollisuuden tällaisissa ääritapauksissa käynnistää menettely jäsenvaltiota vastaan. Mutta me olemme muotoilleet sen niin, että voi ryhtyä kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin. Meillä on siis parempaa valvontaviranomaisten yhteistyötä tässä, yhteistä koulutusta ja muuta vastaavaa. Mitä tulee digitalisointiin, ECMR, eli tämä sähköinen rahtikirja sekä tämä älyajopiirturi, tämä sähköinen rahtikirja eli ECMR sekä äly ajopiirturi ovat niitä, jotka kuuluisivat vähintään ainakin kansainväliseen liikenteeseen ja tämä ECMR pitäisi tunnustaa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja se äh, tulisi äh, olla käytössä tai tehdä ennen kuin kuljetus alkaa. Ja Tämä siis valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Mitä tulee sitten äh, näihin postilaatikkoyrityksiin? Nimittäin kabotaasia lähetet tietty asia, henkilöiden asiakirjat täytyy säilyttää ja ne täytyy voida olla valvottavissa ja tarkastettavissa myös sähköisesti. Ja asiakirjat pitäisi, niiden täytyisi voida olla val, tarkistettavissa. Sen lisäksi me tarvitsemme operointikeskuksen, johonka tämä toimija on rekisteröity. Sen lisäksi yrityksellä täytyy olla tietty määrä parkkipaikkoja taikka pysyvästi pääsy tällaisille parkkipaikoille. Tämä oli hyvin tärkeää EPPn kollegoille ja ECRlle, että se olisi mahdollista, että voi myös vuokrata nämä parkkipaikat ja jos näitä sääntöjä vastaan rikotetaan, niin silloin se voi johtaa, rikotaan, se voi johtaa siihen, että yhteisön lisenssin menetetään. Sitten seuraava asia, nimittäin nämä kevyet ää, hyötyajoneuvot. Tässä on vielä asioita, jotka täytyy selvittää. Meillä on tässä kaksi vaihtoehtoa jota minä esittelijänä tulen ehdottamaan. Joko on, meillä on ehdotus, että kaikki kevyet hyötyajoneuvot alle 3,5 tonnia otetaan tähän mukaan, tai otetaan 3,4-3,5 tonnia ajoneuvoja. Eli tämä ei ole niin pitkälle menevää koska komissiossa sanotaan kaikki alle 3,5 tonniset hyötyajoneuvot olisi rekisteröitävä. Eli minusta tässä on kaksi eri vaihtoehtoa ja uskon, että me löydämme enemmistön jommalle kummalle. Haluan olla avoin. Jos eh, eri ryhmät näyttävät vihreää valoa kompromissille 2,4-2,5 tonnia, niin haluaisin sen tietää, koska minä tiedän, että EFDD ja vihreät haluavat tämän pitemmälle menevän tiukemman vaihtoehdon. Mutta tämä olisi hankala PK-yrityksille. Nämä kevyet hyötyajoneuvot, niiden täytyy täyttää nämä kriteerit vain, kun ne lähtevät kansainväliseen liikenteeseen, kansainvälisiin kuljetuksiin. Ja sitten mitä tulee sosiaaliseen polkumyyntiin, niin minusta on suuri kompromissi, että me rajoitamme tämän kevyys, äh, kansainväliseen äh, kuljetuksiin. Sitten äh, komission täytyy viimeistään 31.12.2024 laatia raportti tilanteesta. Eli että saamme tietenkin katsauksen siitä, mitä Euroopan moottoriteillä tapahtuu, kuinka paljon eri ajoneuvoja siellä on liikenteessä. Tämähän on asioitaan aina kritisoitu, kun ei tiedetä, kuinka paljon ajoneuvoja on liikkeellä ja niin poispäin. Eli tämä tullaan muuttamaan niin, että me saamme lukuja tulevaisuudessa. Sitten nämä neljä kriteeriä, eli se, että yrit, jäsenvaltiossa täytyy olla tämä tällainen tavallaan yritystila ja että täytyy olla myös ammattitaitoa. Ja tämä koskee myös näitä kevyitä ajoneuvoja. Sitten jos on näitä tällaisia seka tavallaan kalustoa alle 3,5 ja sen ylitse, niin jos me luemme komission ehdotuksen sellaisena kuin se nyt on, niin silloin erityisesti PK-yritykset äh, saisivat liikaa kuormitusta tässä, koska siinä pitäisi itse äh, pidättää äh, nämä maksut myös kevyistä hyötyajoneuvoista. Sen vuoksi me sanomme, että ensimmäiselle rekalle niin ja niin paljon ja seuraavalle niin ja niin paljon. Ja sitten kun on kysymys kevyestä hyötyajoneuvosta, niin sitten se putoaa se summa jo 900 euroon, eli huomattavasti vähemmän kuin näissä isoissa rekoissa. Ja sitten tämä hankala asia, nimittäin kabotaasi, kabotaasi josta puhutaan huomenna. Me, olemme, me tulemme huomenna siis keskustelemaan tästä. Ja minun ehdotukseni on, että kabotaasi jäsenvaltiossa olisi mahdollista 48 tunniksi eli kaksi vuorokautta. Ja realistisesti ajatellen se vastaisi myös, kun ajatellaan ajo- ja lepoaikoja, kahta, silloin se tulisi kaksi kolme kuljetusta. Sitten pitäisi olla myös sellainen vaihe, jolloin kuljettaja ja ajoneuvo ei saa harjoittaa kabotaasia. Kabotaasin täytyisi olla mahdollista vain silloin, kun kuljettaja ja ajoneuvo tulee suoraan tältä lähtömaasta. Ja tämä ei koske kansainvälistä liikennettä. Minusta olisi välttämätöntä, että kuljettaja ja ajoneuvo palaisivat kotimaahansa ennen kuin saadaan aloittaa seuraava kabotaasikierros ja sen lisäksi heti ensimmäistä kabotaasioperaatiopäivästä lähtien olisi lähetettyjen työntekijöiden ehdot voimassa. Tämä on minun ryhmälleni ja uskon, että monelle muulle myös tässä huoneessa. Tämä on asia, josta ei voi neuvotella. Jopa niille, jopa, no kaikille. No meillä on myös tiettyjä asioita, joista pitää puhua liittyen liittyen äh, työvälitykseen, velkakysymyksiä ei ole vielä esitetty selvitetty, tulisiko rangaista yrityksiä, jotka käyttävät äh, alihankkia joka äh, tietoisesti ei noudata sääntöjä, pitäisikö olla musta lista ja niin poispäin ja niin poispäin. Mutta tästä me tulemme puhumaan. Eli tämä tällaisena katsauksena tästä asiasta. Ja vielä ehkäpä yksi asia, Kun tämä lainsäädäntö tehtiin aikoinaan, silloin kabottaasia pidettiin kansallisena kuljetuksena. Ja sitten annettiin poikkeuksena mahdollisuus, että ei tarvitsisi ajaa tyhjänä kotiin, niin seitsemän päivän aikana sai tehdä kolme ajomatkaa. Ja nyt sitten taas lähetettyjen työntekijöiden lainsäädännössä sanotaan, että tästä poikkeuksesta on tullut sääntö, ja tätä sääntöä ei voi jättää tällä, tällaiselleen. Minä yleensä kannatan kompromisseja, mutta tässä asiassa minä todellakin pyydän teitä muistamaan, että kabotaasi on kansallinen liikennemuoto ja kysymys ei ole kansainvälistä liikenteestä. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Kiitos edustaja Ertu. Nyt aloitamme keskustelun. Kukin saa kolme minuuttia. Edustaja Lukashenska ensin. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Hyvä. Puheenjohtaja. Niin kuin Ismail sanoi, olemme päässeet aika monen kompromissiin monelta osin tässä asiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ymmärrämme määritelmät ja tärkeää on, että kukin ymmärtää käytettävät argumentit, mutta toisaalta jos ajatellaan, että tämä sääntö toteutuu jatkossakin, kunnes työt saadaan loppuun saatettua. En nyt enää palaa niin asioihin, joista olemme samaa mieltä, josta Ismail jo puhui, eli valvonta, digitalisointi, yrityksissä ja eh, pöytälaatikkoyritysten torjunta ja jäsenvaltion välisen taistelun lopettaminen. Me tuemme häntä, jotta väärinkäytökset loppuisivat näiltä osin. Mutta sitten näiden pysäköintipaikkojen osalta minulla on epäilyksiä. Tällä hetkellä on hyvin uudenlaisia yrityksiä, kaikilla on omat ajoneuvonsa, jotkut jopa liissaavat omia ajoneuvojaan. Ja nämä, nämä leasing-yhtiöt periaatteessa tarvivat myös tämän pysäköintialueen. Eli velvollisuus omistaa tai että on käytössä tällainen pysäköintialue ei välttämättä ole Eh, paikallaan, mutta varmasti kompromissi löytyy. Ja kuten Ismail sanoi, kapotaasi asia on sellainen, josta pitää vielä puhua. Me olemme saaneet kompromissiehdotuksia, joihin en ole vielä ehtinyt paneutua, mutta haluaisin kuitenkin korostaa seuraavaa seikkaa. Ne, jotka halusivat poistaa sen mahdollisuuden, että liikentä ei mukaan lähetettyjen työntekijöiden direktiiviin, jotta tällaista kilpailutilanteita ei tulisi, koska halutaan välttyä polkumyynniltä, sosiaalta polkumyynniltä. Ja nyt kuitenkin tässä keskustelussa, jota nyt käymme, olen havainnut, että suurin osa läsnä olevista Suurin osa läsnä olevista haluaa, että jos ensimmäisestä päivästä alkaen tätä sovelletaan kavotaasin osalta niin, että halutaan varmistaa se, että kilpailu on oikeudenmukaista, niin tässä käytetään nyt erilaista periaatetta. En ymmärrä, miksi pitäisi rajoittaa tämä kahteen päivään, koska tässä halutaan kunnollista oikeudenmukaista reilua kilpailua. Me haluamme parantaa kuljettajien palkkaa emmekä halua mitään epäreilua kilpailua ja siksi tällaisia rajoja ei pitäisi käyttää, tämä kahden päivän raja. Sillä pyritään melkeinpä poistamaan ne, jotka ovat kaikkein parhaimpia. Tämä ei ole hyvä asia, koska näin poistettaisiin tämän ehdotuksen eurooppalainen lisäarvo. Kiitos oikein paljon. Hyvä puheenjohtaja, kiitos myös Ismaille. Toivottavasti lopputulos on kaikkia tyydyttävä. Suurin osa meistä on tietoisia siitä, miten ihan alusta alkaen, ensimmäistä päivästä alkaen on tarpeen tehdä rajoituksia, mutta kahden päivän rajoitukseen voidaan vielä palata. Kiitos. Ja sitten edustaja Slotoski, kolme minuuttia. Merci, madame présidente. Uh, Kiitos, äh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tehokkaasta työstä ja myöskin oikein hyvästä kokousten järjestämisestä. Helpoimmat kysymykset Digitalisointi esimerkiksi on jo kattavasti käyty läpi, mutta tässä on vielä jonkin verran kysymyksiäkin jäljellä. Ja eniten minua tässä askarruttaa se, että määritellään sellaiset ehdot, jotka vaikuttavat huomattavasti palveluiden hintaan. Esimerkiksi hintaan, jotka sitten tulevat pk-yritysten kannetuiksi ja toisaalta sitten vaikutukset ajoneuvoille, jotka ovat kevyempiä kuin kolme 3,5 tonnia. Kapotaasi on hyvä asia, ei pelkästään ympäristöä ajatellen, vaan myöskin ajatellen palveluiden saatavuutta. Eli kannattaisi ajatella näitä hyötyjä eikä luoda uusia esteitä ja rajoituksia. Kapotaasi ei näissä muissa yhteyksissä ole saanut näin paljon negatiivista huomiota, enkä tiedä miksi maantieliikenteen osalta on toisin. Meidän on jatkettava taistelua tietysti markkinaväärinkäytöksiä vastaan, mutta ei ole hyvä, jos toimimme siten, että PK-yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa siksi, että toimintaympäristö muuttuu liian vaikeaksi. Kyllä. Kiitos herra Slotoski erityisesti siitä, että puhuitte vain puheen aikan verran. Ja sitten edustaja Tylska. By... Kiitos. Haluaisin äh, aloittaa kiittämällä sitä, miten hyvin tämä on tähän asti mennyt ja miten tehokasta työtä esittelijä tiiminsä kanssa on tehnyt. Äh, ihan sama en voi sanoa, vaikkakin ymmärrän vaikeudet siitä, että, että me saamme kompromissiehdotukset vasta 24 tuntia ennen kokousta. Tämä on se kaikkein hankalinta aina. Mutta toki ymmärrän, että nämä ovat vaikeita asioita. Se ongelma, joka minulla on liittyen lähetettyihin, niin eihän näitä kahta asiaa voi ottaa erilleen. Jotkut kannoista jotka otetaan mukaan lähetettyihin ja e, sitten taas mikä on kompromisseissa kabotaasia varten huomenna, luovat sellaisen kuvan, että tulee olemaan todella, todella vaikea saada aikaan sopimusta, joka e, tarjoaisi kohtuulliset e, olosuhteet sekä markkinatoimijoille että sosiaaliselle suojelulle. Äh, edustaja Koch sanoi tässä, että hän arvostaa sitä, että äh, hän on tällaista kompromissituulella, mutta sitten hän itse asiassa sanoi, että pari minuuttia sen jälkeen, että tästä ei voidakaan neuvotella, meidän ryhmämme ei neuvottele tästä. No ei tämä ainakaan helpota meitä saamaan aikaan ratkaisua huomenna. No, kabotaasista vielä. Kuten aikaisemmissa puheenvuoroissa olen sanonut, niin kabotaasio on ongelma. Ja ratkaisu on siinä, että voidaan hallinnoida hyvällä tavalla kansallista kuljetussektoria. Olen lukenut lävitse nämä kompromissitarkistukset, mutta haluaisin vielä tietää, miten tekstissä aiotaan rajoittaa tätä systemaattista kabotaasia. En löytänyt sitä, mutta ehkäpä toisen tai kolmannen kerran jälkeen löydän sen, kun olen lukenut monta kertaa sen. Ja sitten jos kabotaasi voidaan sallia vain isäntä jäsenvaltioissa, miten sitä valvotaan? Emme me voi olettaa, että kaikki markkinat ovat samat. Jos on kansainvälistä kuljetusta yhdeltä periferiseltä alueelta toiseen Euroopan lainaan, niin aika usein siinä ei ole tätä palussa tätä kansainvälistä kuljetusta. Eli me teemme säännöt ja sitten sen jälkeen niitä on sopeutettava todellisuuteen. Tai sitten teemme erilaista lainsäädäntöä eri alueille. Mutta minusta meidän täytyisi kuitenkin puuttua todellisiin pullonkauloihin, niihin ongelmiin, jotka, tai siis niihin asioihin, jotka luovat ongelmia toivon todellakin, että huomenna saamme aikaan kompromisseja. Kiitos tästä tehdystä työstä. Täällä on muutama avoin kysymys, mutta kyllä me varmasti onnistumme tämän hoitamaan huomenna. Merci beaucoup, monsieur Teniska. Kiitos, edustaja Telitska. Ja sitten minun vuoroni. Kapotaasista sanoisin arvon kollegat ja arvon Ismail. Haluaisin sitä sanoa. Ensinnäkin te korostaisin Ismailin erinomaista työtä. Esittelijänä sinä sait tämän asian itsellesi vaikeissa olosuhteissa, joista kaikki olemme tietoisia. Ja sinä otit tämän asian itsellesi saman tien oman työsi ja varjoesittelijän työn avulla. Ja näin tämä koko liikkuvuuspaketti voidaan saada ennen kesälomia täysistuntoon näin, että jotkut haluavat päästä lopullisesti eroon kabotaasista, mutta tämä ei kuitenkaan ole se, mitä tuomioistuin on sanonut, joka äskettäin Eh, äskettäisessä päätöksessä koskien Tanskaa ja sen kapotaasipolitiikkaa. Siellä sanottiin, että tarvitaan täsmennystä olemassa olevaan lainsäädäntöön. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi poistaa sitä tai viedä siltä koko sen sisältö ja merkitys. Tässä kun nyt puhutaan kapotaasin eh, rajoittamisesta, viimeinen kokous tästä aiheesta pidetään huomenna. Ja haluaisin muistuttaa, mitä kolme viikkoa sitten työllisyysvaliokunnassa tapahtui kun rajoitetaan kapontaasi 48 tuntiin ja sitten pidetään viikon karenssi ja näin työllisyysvalikunta antoi hyvin selkeän viestin. Kavotaasin vapauttaminen ei voi olla ratkaisu asian, vaikka kuitenkin nomadi kuljettajien määrä lisääntyy ja tämä yhteydessä myös tieliikenneonnettomuudet. Ja toivottavasti nyt komissio uskaltaa hyväksyä samantyyppisen kannan. On tärkeää panna sosiaalilainsäädäntöä täytäntöön maantiekuljetuksissa myös liittyen kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Tämä on kaikille selvää täällä. Nämä kevyet hyötyajoneuvot ovat yhä tärkeämmässä asemassa. Ne tulevat raskojen, raskaiden äh, rekkojen tilalle kansainvälisissä kuljetuksissa. Tämä koskee myös äh, päästöjä josta ollaan huolestuneita. Ja siksi pitää tehdä selväksi, että ei pidä jättää mitään äh, aukkoja, vaan neljä kriteeriä pitää soveltaa myös näihin kansainvälistä kuljetusta harjoittaviin kevyisiin ajoneuvoihin. Minä olen tämän jo sanonut, mutta toistan vielä, että tarvitaan selkeä viesti liittyen sosiaaliseen polkumyyntiin. Ei ole mitään muuta metodia kuin, että on eurooppalainen santarmilaitos, eli siis eurooppalainen virasto, joka todella tätä valvontatyötä hoitaisi. Tämän tarvitsemme siksi, että voidaan päättää kauneista laista, mutta jos niitä ei panna täytäntöön, niin ei voida sanoa, että luotetaan nyt siihen, että jäsenvaltiot tämän tekevät. On ollut tiettyjä tapauksia, joissa on havaittu, että näin ei kuitenkaan käynyt. Tarvitaan siis eurooppalainen virasto. Kiitos Ismail. Toivottavasti nämä ajatukset huomioidaan. Edustaja Kyllönen, olkaa hyvä. Dear Chair, colleagues. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Kollegat, ensin haluaisin kiittää Ismailia ja tiimiäsi. Tilanne ei varmastikaan ollut helppo. Ja haluan myöskin kiittää Jens Nilssonia jossain tuolla. Hän ilman muuta teki oikein hyvää taustatyötä meitä varten ja tämä esimerkiksi minulle on monta muuta asiaa tärkeämpi faili nyt, koska tässä on kyse myöskin tietyn tyyppisestä perinnöstä. Yhteistyö kolmen vaikajan kysymyksen kanssa on ollut melko hyvä, eli eh, lähettämiskysymykset, kapotaasi ja lepoaikakysymykset. Ja haluaisin myöskin henkilöstöä kiittää eh, henkilöstöä, koska olette tehneet kanssamme oikein hyvää yhteistyötä ja kiitokset teille esitettävät kiitokset varsin usein unohtuvat. Kompromissitarkastusten käsittely jatkuu ja pidän erittäin tärkeänä sitä, että loppujen lopuksi löydämme eh, ratkaisun siihen, miten tietojenvaihto vaihto kaikkein parhaiten hoituu ja että voimme todellakin vaatia jäsenmaat tekemään keskenään yhteistyötä ja jakamaan tarvittaessa tietoa, jos sitä esimerkiksi eh, maantietarkastuksia tai yhtiötarkastuksia varten tarvitaan. On ollut surullista eh, havaita tämän prosessin edetessä, että digitalisoitumisen vuotta Eurooppa nyt viettää erilaisia seminaareja, juhlatilaisuuksia aiheen tiimoilta järjestetään siitä, kuinka maailma on digitalisoitunut ja sitten kuitenkaan kovinkaan pitkällä ei olla. Tässä on vielä paljon taivalta jäljellä EU:ssa eh, e jotta todellakin saataisiin aikaan esimerkiksi foorumi, jonka pohjalta tietoja jakaa. Se on yksi perustarpeista, jos halutaan nykyinen lainsäädäntö kunnolla täytäntöönpanna. Eli toivottavasti huomenna ratkaisuja löytyy, myöskin mitä tulee vastuuseen, vastuuketjuun. Hankala kysymys tämäkin, mutta erittäin tärkeä. Ja tämän lisäksi ehdotin, että tällainen luottamusfoorumi olisi mahdollista perustaa, ei niinkään mustalista, Ja voisi olla hyvä siis todellakin nostaa keskiön hyvä, hyvin hommansa hoitaneet tahot. Ja tältä pohjalta sitten mahdollistaa hyvien tyyppien väliset yhteydet, jotta heidän elämänsä helpottuu ja voivat kunnolla asiat hoitaa. Ja tällä tavalla voitaisiin hieman muuttaa kilpailutilannetta nostamalla tai tuomalla esiin juuri paremmin tämä mainekysymys silloin, kun puhutaan liikenteestä EU-ssa. Ja yksi tärkeimmistä kysymyksistä liittyy postilatikkofirmoihin. Ja olen iloinen siitä, että nyt ollaan jo aika lähellä ratkaisua tässä asiassa sehän on osa kokonaisuutta aina, kun puhutaan eh, reilun kilpailun liittyvistä kysymyksistä. Kovinkaan paljon tästä ei ole keskustelua käyty, mutta on hyvä, että nyt ollaan tätä lainsäädäntöehdotusta tarkastelemassa. Kiitos edustaja Kyllönen. Edustaja Koh. Ja, danke schön Ismail für deine sehr, sehr... Kiitos Ismail sinun hyvästä työstäsi myös pääsy ammattiin ja markkinoille vaatii sen, että meillä on reilut kilpailuolosuhteet. Se on mahdollista vain, jos kapotaasiajoja voidaan rajoittaa, varsinkin jos meillä varsinkaan jos meillä ei ole harmonisoituja sisämarkkinoita. Tämä kaksi vuorokautta on ok ja sitten tämä cooling off sekä kuljettajalle että ajoneuvolle sopisi hyvin ja varsinkin, että voitaisiin välttää laitonta kabotaasia. Ja sitten tämä 2,8 vai 2,4 tonnia hyötyajoneuvon raja, no ok. Ja nämä kevyet hyötyajoneuvot, niiden, ne joutuvat täyttämään samat neljä kriteeriä Äh, kuin muutkin. Ja äh, sitten äh, tällä hetkellä on hyvin paljon väärinkäyttöä liittyen postilaatikkoyrityksiin vastaanottavassa maassa. Ja artikla 5, siihen haluaisin kompromissin niin, että yrittäjällä pitäisi, hänen pitäisi harjoittaa äh, toimistansa ehdottomasti eniten siinä maassa, jossa hänellä toimilupa on. Ja sitten äh, hänen täytyy äh, täyttää kaikki nämä kriteerit. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur Koch. Je me retourne vers monsieur... Kiitos edustaja Koch ja sitten herra Lejoa ja komission kanta. Euh- kiitos puheenjohtaja. Tältä osin puhun lyhyesti. Minä kuuntelin tarkkaan, mitä edustaja Ertug sanoi liittyen postilaatikkoyhtiöesitykseen ja minusta tuntuu, että tältä osin työ menee ihan oikeaan suuntaan. Ja mitä tulee kevyisiin hyötyajoneuvojen teillä on ilmeisesti kaksi vaihtoehtoa pöydällä. On komission ehdotus, jonka mukaan kaikki kevyet hyötyajoneuvot olisivat näiden sääntöjen puitteissa, mutta pitää pitää mielessä, että komission ehdotuksen mukaan olisi ainoastaan kaksi neljästä ehdosta käytössä, jos nyt lähdetään siitä, että kaikki neljä eh, vaatimusta esitetään myös se, että, että on yhteisön lupaa, niin sitten olisi parempi lähteä tälle mainitsemallenne toiselle tielle, eli että eh, ammattiin pääsemissääntö koskisi ainoastaan kansainvälisiä kuljetuksia ja tietyn eh, tonnin painoisia hyötyajoneuvoja, sitten 24 tonnia. Ja mitä tulee markkinoille pääsyyn, tuskin yllätytte, koska me jo otimme kantaa asiaan edustaja Nilssonin esityksen saatuamme ja suhtaudumme kriittisesti tähän teidän ajatukseen. Haluaisin muistuttaa, mikä ajatustapa tässä on taustalla. Ei siis vapauttamista, mutta ei myöskään rajoituksia. Eli meillä on uusi sääntöehdotus tietty määrä operaatioita viiden päivän kuluessa. Ehkä pidätte tätä liian paljona, mutta 48 tuntia ei selvästikään riitä. Tämä on mielestämme rajoittava verrattuna nykyisen lainsäädäntöön. Kuten jo sanoimme, emme voi tukea tällaista kavotasin rajoitussääntöä, eli että se rajoitettaisiin 48 tuntiin. Ja saman emme voi yhtyä ehdotukseen, että kabotaasi koskisi tai rajoitettaisiin sellaiseen Eh, tapauksen, jossa palataan kotipaikkaan. Tietysti tässä halutaan väärinkäytöksiä eh, estää, mutta tämä pitää tehdä Van de Kampin ehdotuksen pohjalta, eikä sitä kautta, että rajoitetaan kavotaasia. Liikenteenharjoittajan pitäisi voida tehdä kavotaasia tämän kansainvälisen matkan yhteydessä, eikä ainoastaan silloin, kun hän palaa kotiin. Ja mitä tulee tähän äh, kuoliva vaiheeseen, tätä komissio ei ehdottanut, mutta tämä on nyt esillä myös neuvostossa, kun pyritään systemaattista kavotasiaa rajoittamaan. Kaikki riippuu siitä, kuinka pitkä tämä tällainen äh, kausi olisi, jos se olisi kaksi-kolme päivää, niin se voisi olla hyväksyttävissä, mutta jos tällainen mm, rahoituskausi olisi pidempi aika, niin tämä on sitten sellainen rajoitus, jota emme voisi tukea. Kiitos. Kiitos herra Liesua. Haluaisin muistuttaa, että tästä äänestetään 4. päivä kesäkuuta kello 16. Näin pääsemme seuraavaan mietintöön. Anteeksi, edustaja Erttu halusi vielä käyttää puheenvuoron. Ja, Kiitos ihan lyhykäisesti vielä. Täällä esitettiin muutamia kysymyksiä. Pavelin kysymykseen haluaisin vastata. Pavel oli sitä mieltä, että nämä järjestelmälliset äh, rajoitukset, äh, no ei, ei kabotaasille ole mitään rajoituksia, vaan verotus. Eli on väärin sanoa, että käytettäisiin järjestelmällisiä rajoituksia. Ja me haluamme tämän epäreilun, tämän laittoman kabotaasin suitsia niin, että sitä todellakin nyt myös verotettaisiin. Ja että se saataisiin sillä tavalla kuntoon. Ja äh, mitä tulee tähän lähetettämiseen ja siitä, että se olisi voimassa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, No nähtävästi äh, tällä on suuri enemmistö sekä oikeistossa että vasemmistossa. Eli että pidettäisiin kiinni siitä, että kabotaasin ensimmäisestä päivästä lähtien äh, äh, säännöt ovat voimassa. Tähän on suuri enemmistö ja sen vuoksi kanta, että tästä ei neuvotella enempää, ei tarvitse, koska enemmistö on niin suuri. Sen lisäksi sitten täytyy miettiä, jos me lähdemme tässä rajaamaan tätä kahteen vuorokauteen, niin silloin tässä voidaan tehdä niin paljon operaatioita kuin kahdessa vuorokaudessa voi, eli niiden määrää ei rajata. Ja sitten voi rajoittamattomasti ylittää rajan ja jatkaa kansainvälistä kuljetusta. Eli jos on paikasta A aloitetaan kansainvälinen kuljetus ja sitten on annettu ECMR, tämä sähköinen rahtikirja, ja että Asta B on kansainvälistä kuljetusta, B sitten lastataan ulos nämä tuotteet ja siitä alkaa nämä kaksi vuorokautta, jolloin saa rajoittamasti harjoittaa kabotaasiliikennettä niin sitten syntyikin kysymys, että jos tämä yritys haluaa jatkaa kansainvälistä kuljetusta sen jälkeen, selvä, ei mitään rajoituksia. Mutta tämä on kuitenkin tällä hetkellä se ongelma, että ei ole minkäännäköistä valvontaa, miten paljon ja missä tehdään laitonta kabotaasia. Eikä se ole auttanut mitään, että seitsemän päivän aikana saa olla maksimissaan kolme operaatiota. Me tiedämme että tätä ei voida valvoa ja täytäntöönpanna. Joten sen vuoksi emme pidä kiinni näistä, tästä lukumäärästä, kuinka paljon ajoja voi olla, vaan että on tietty aikaraja, jonka sisällä saa tehdä rajoittamattomasti näitä kuljetuksia. Komissio sanoo viisi päivää, minä sanon kaksi päivää, se riittää. Ja sen lisäksi täytyy muistaa, että kansainvälinen kuljetus on täysin rajoitta käytössä. Ja joka puhuu tässä nyt rajaamisesta, niin silloin oikeastaan hän sanoo, että hän, hän pienentää meidän työtämme. Eli siis tässä ei puhuta nyt kansainvälisestä kuljetuksesta, sitä ei ole rajoitettu. Mutta jos haluaa kansallisille markkinoille ja harjoittaa kabotaasia kansallisilla markkinoilla, niin silloin tämä rajataan kahteen päivään. Aina sillä edellytyksellä, että kabotaasi on kansallista kuljetusta. Ja haluaisin myös korjata kollega Kohja, niin kauan kuin nämä sisä tällaisia sisämarkkinoita ei EU:ssa ole, eli että meillä olisi samat verta, vertailtavissa olevat standardit, niin eh, tässä, tähän tarvitaan uusia resursseja, jotta tähän päästäisiin. Ja sitten vielä lopuksi, miksi komissio haluaa laillistaa tämän villilännen meidän moottoriteillämme. Sitä minä en halua. Meillä on ihan tarpeeksi kapasiteettia ja vapauksia, että yritykset voivat toimia Euroopassa. Kiitos, edustaja Ertug. Ja nyt pääsemme viimeiseen asiaan. Kyseessä on ilman ajoneuvoa vuokratut ajoneuvot ja tässä puheenvuoron saa Montero de Aguilar. Olkaa hyvä. Muito obrigada, senhora presidente. Permitam-me antes de mais agradecer. Kiitos. Aluksi haluaisin esittää kiitokset, kiittää kollegoita kaikkien panoksesta näiden ansiosta on ollut mahdollista nyt saada aikaan nämä tänään esitetyt kompromissit. Ja toteaisin, että olen ollut valmis hyväksymään osan esitetyistä tarkistuksista, tehnyt itsekin joitain ehdotuksia, sellaisia, jotka ehkä EPPn mielestä saattoi tuntua turhiltakin. Joitain sääntöjä on olemassa sellaisia. jotka on pyritty, eh, joihin on kiinnitetty huomiota, jos on katsottu, että niitä ei tarvittaisi. Mutta todellakin eh, kompromissi kompromissin hengessä olemme pyrkineet kuitenkin huomioimaan niin paljon näistä esitettyistä tarkistuksista kuin vain mahdollista. Ja sitten vielä muutama huomio omalta osaltani. Tässähän pyritään siihen, että saataisiin avattua markkinat silloin, kun puhutaan ilman kuljettajavakuutusta ajoneuvoista ja 28 Tätä on ollut tässä ja joissain jäsenmaissa sitten on ollut käytössä hieman toisen tyyppisiä menettelyjä. Ja on tärkeää muistaa se, että ajoneuvon tulee olla rekisteröitynyt tietyt turvallisuuskriteerit, niiden tulee myöskin täyttyä. Ja vaikutusten arviointi, tutkimus, sen on komissio esitellyt Ja jos todellakin tarkoitus on vuokrata ajoneuvo tavarankuljetusta varten maanteillä, niin eh, tällaisten ajoneuvojen tulisi olla ympäristöystävällisiä, vähän saastuttavia ja mahdollisimman moderneja. Tällä tavalla eh, eh, kun asian muotoillaan on pystytty huomioimaan mahdollisimman monien kollegoiden toiveet. Ja todellakin silloin, kun vuokrataan tavarakulutusta varten näitä ajoneuvoja, käytetään samoja kriteereitä kuin joita vuokrausmenettelyssä käytetään muissa jäsenmaissa. Eli emme halua, että mitään syrjintätapauksia pääsee syntymään. Tämän lisäksi toteaisin, että jäsenmaat voivat rajoittaa tällaisten ajoneuvojen käyttöä toisessa jäsenmaassa. Tällä tavalla on mahdollista huomioida esimerkiksi se, että tällainen neljän kuukauden ajanjakso on mahdollista eh, huomioida – On erittäin tärkeää, että nämä ajoneuvot löytyvät kansallisista rekistereistä. Tämähän on määritelty jo vuonna 1971 ja tällöin kunkin jäsenmaan on hoidettava oma osuutensa ja pyydettävä yrityksiltä tarvittavat tiedot, jotta todellakin olisi täysin selvää se, että liikenteeseen on saatettu tämän tyyppinen ajoneuvo. Tässä siis tarvitaan hallinnollista yhteistyötä ja se tulee hoitaa huomioiden tai hyödyntäen yhteismarkkinoiden sähköistä tietojenvaihtomenettelyä. Ja tämä seikka nousee esiin myös muissa osissa liikkuvuuspakettia, lainsäädäntöpakettia. Ja tässä lausunnossa soveltamisala tarkasteltaessa tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että pyritään välttymään liialliselta aiheutuvalta hallinnolliselta taakalta. Sillä parlamenttia huolestuttaa se, että eh, on mahdollisuus esittää syytteitä siitä, että lainsäädäntö olisi jollain tavalla irrallaan todellisuudesta, kansalaisten ja yrittäjien todellisuudesta. Ja siksi onkin erittäin tärkeää, että eh, kun lainsäädäntöä tehdään, huomioidaan varsinkin eh, PK-yritysten tilanne ja toisaalta katsotaan, että saadaan aikaan mahdollisimman myönteinen ilmapiiri sellainen, että se ei syrji unionissa toimivia yrityksiä. Eli tässä yleiskuva tästä esityksestä ja siihen liittyvistä kompromissiesityksistä. Varjoesittelystä ensimmäinen on edustaja Andersson. Thank you very much. Well... Kiitos oikein paljon. Minusta on todella hienoa, että esittelijä on tässä kovasti ponnistellut, mutta valitettavasti tässä on ongelmia. Meillä on ollut menettelytapa ongelmia, mutta myös sisältökysymyksiä, jotka ovat hankalia. Ja kaiken kaikkiaan STn kantoja ei ole huomioitu ollenkaan kompromisseissa yleisesti ottaen. Mutta jos ajatellaan siis menettelyä, meillä oli ongelmia varjoesittelyjen kokouksissa valitettavasti viime kokousta siirrettiin viime hetkellä ja näin moni ei päässyt paikalle. Ja mistä tuntuu, että tässä asiassa edetään nyt vähän liian nopeasti ja siitä syystä se, että se ei kovasti kiinnosta ihmisiä, mutta se on kuitenkin aika merkittävä asia ja tällä pyritään ihan tärkeisiin tuloksiin, jos ajatellaan sitä, että saadaan hyvät ja kunnolliset markkinat, jotka ovat oikeudenmukaisesti ja että halutaan edistää näiden markkinoiden eh, muotoilua muotoutumista ympäri Euroopan. Tässä siis kielteinen kommenttini, mutta tämän sanottuani voin kuitenkin todeta, että jonkun verran on edistetty, mitä tulee näihin rajoituksiin, niin tässä perusajatus tai kysymys on, pitäisikö jäsenvaltiolle antaa mahdollisuus legitiimistä eh, syistä ottaa käyttöön tällaisia rajoituksia, jotka koskevat vuokrattuja ajoneuvoja. Ja moni ryhmä sanoo, että pitäisi olla kor- tai maksimiaikoja näiden ajoneuvojen käytölle, mutta esittelee kuitenkin puhuu vähimmäisajasta. Ja hän oli ihan samalla linjan neuvoston kanssa. Tämä ei ole huono asia, mutta tässä todella ollaan aika kaukana neuvostosta tältä osin. Täällä on tehty paljon ehdotuksia, mutta valitettavasti mm, tässä ei ole mitenkään edistytty tasapainon suuntaan. Ja sitten vielä tärkeä seikka, minun puhuneet äsken kapotaasista ja meistä nyt seuraava asian avainkysymys. Tämä on tärkeä lainsäädäntö. Se, että lain eh, säädäntöä rikotaan, kyllä olisi kabotaasivaatimusten osalta huomioitavissa, eh, kun puhutaan hyvänmaineisuudesta. Ja tähän liittyen tehty tarkistus kaipaisi kyllä tukeamme. Se on avainasemassa, jos ajatellaan täytäntöönpanoa ja monesta pyynnöstä huolimatta meitä ei ole kuultu. Ja kolmanneksi, niin kuin esittelijä sanoi, vaikka tämä ei nyt periaatteessa ole ympäristöasia, niin varmasti olette tietoisia siitä, että perustamissopimusten pohjalta kaikkien Euroopan toimijoiden on varmistettava mm, kaikki mahdollisen tavoin ottaa huomioon ympäristövaatimukset kaikessa toiminnassa. Ja me haluamme sellaisen rajan, jonka pohjalta vanhoja ajoneuvoja ei käytettäisi ollenkaan. Eh, tämän lainsäädännön kohteena me esitimme viittä vuotta. Tämä on aika tiukka aikaraja, mutta tässä on kuitenkin niin, että suurissa osassa eh, kuljetusajoneuvoja on jo näiden standardin on näitä standardeja noudatettu ja siksi meillä on myös sellainen ajatus, että euro 5 tai euro 6 standardit vähintäänkin toteutuisivat tässä ja näin pääsimme myös vielä sellaisten autojen jotka on eh, valmistettu ennen vuotta 2009. Ymmärrän tämän pk-yritysasian, mutta jos ajatellaan vuokrattaja eh, kuljetus ajoneuvoja, niin 95 prosenttia markkinoista on Lease Europein jäseniä. Nämä ovat suurimpia toimijoita ja ne ovat jo sitoutuneet ympäristövaatimusten noudattamiseen ja esittelijä esittää kommentteja tähän liittyen ja komissio sanoo, että liisattu ajoneuvo, ajoneuvosto olisi sitten selkeästi eh, puhtaampaa, mutta jos tätä ei mitenkään testata, niin emme voi tällaista eh, totemusta hyväksyä. Ja sitten tärkeä asia meille on myös se, että ei pitäisi olla mitään tässä lainsäädännössä, joka koskee sosiaalisia eh, säädöksiä, mutta on kuitenkin tiettyjä asioita, jotka tulevat esille asianosaisseminaareissa koskien tiedonantoa liisausasioissa, eli pitää antaa tietoa vuokratusta ajoneuvosta, erilaisista eh, ehdoista, jotka koskevat vuokra-ajoneuvoja. Me esitimme erilaisia mahdollisuuksia tehdä näin, esimerkiksi, että eh, uudistettaisiin eh, CPC-direktiiviä, tämä laitettaisiin ainakin sinne liitteeseen mukaan, ja sitten ehdotimme myös koulutusta koskevaa lauseketta, ja sitten toinenkin kompromissi, on ollut esillä, että Eli jos koulutus on liian rankka sana, niin voitaisiin vain sanoa, että e, tarvittavat tiedot, ja tämä on e, hyvin kevyt ilmaus, mutta mikään ei ole saanut kuitenkaan tukea. Eli tässä on ollut valtavia ponnistuksia ja sitten e, menettelytapa ongelmia. Tämä ei kuitenkaan ole esittelijän tai sihteeristön syytä, mutta tässä vaiheessa tilanne se, että emme voi näihin kompromisseihin yhtyä ollenkaan. Ja hyvä on, jos jatketaan keskustelua. Moni haluaa tästä äänestää ensi viikolla, mutta minusta meidän on vielä todella mietittävä sitä, miten tässä asiassa edetään. Kiitos edustaja Andersson ja Demesmaker. Ja, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minä osaltani myös haluan sydämestäni kiittää esittelijää hänen panoksestaan, hänen äh, avoimuudestaan, hänen halukkuudestaan kuunnella, jonka kautta me olemme sitten saaneetkin aikaiseksi äh, kompromissitarkistuksia. Me suhtaudumme pitkälti äh, positiivisesti näihin kompromisseihin. Meidän ryhmällemme on ennen kaikkea tärkeää, että löydämme tasapainon tässä asiassa yhtäältä vapaiden markkinoiden välillä ja toisaalta sitten eh, talous- ja veropolitiikka sekä turvallisuuspolitiikka jäsenvaltioissa. Ja että kompromissitarkistukset heijastelevat hyvin pitkälti tätä tasapainoa ja se on, saa meidät tyytyväisiksi. Se, että vapautetaan kansalliset liisausmarkkinat ja avataan edelleen eurooppalaisia leasingmarkkinoita ja että saadaan aikaan rekisteröinti ja yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken on ECRlle tärkeää. Ja nämäkin ehdotukset on otettu mukaan tekstiin. On muutamia semanttisia tarkistuksia tai muutoksia, joita haluamme. Multa osin voimme todellakin tukea tätä koko mietintöä ja kiitän kollegoita ja esittelijää rakentavasta yhteistyöstä. Merci, monsieur de Kiitos, edustaja ja Van Mittelborg. Uh, uh, Kiitos, haluaisin ensiksi kiittää esittelijästä tästä hyvin pragmaattista lähestymistavasta ja siitä, että hän on pyrkinyt saamaan ajoiseksi tämän mielestäni hyvin tasapainoitun kannan liittyen vuokrattujen ajoneuvoihin. Minä haluaisin mennä kaksi tärkeää seikkaa ensinnäkin, ja tältä osin hän myös oli valmis ongelmia ratkaisemaan. Meidän pitää poistaa tarpeettomat rajoitukset, jotka ehkäisivät sen, että voidaan tehokkaasti toimia ympäri Euroopan unionin, että yritykset voisivat siis toimia näin ja tätä komissio ehdotti, tarvitaan vähimmäisvapautus, joka koskee eh, vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä ja jäsenvaltiot eh, jäsenvaltioiden ei saisi antaa rajoittaa yli kuusi tonnisten eh, vuokrattujen ajoneuvojen käyttöä omiin tarkoituksiin. Ja tässä ensin esitettiin, että nämä rajoitukset pidettäisiin yllä, mutta neuvotteluissa komission avustuksella onneksi saatiin vakuuttavat argumentit niin, että voitiin poistaa tällaiset rajoitukset. Ja sitten toisaalta jäsenvaltioiden pitäisi mahdollistaa, että ainakin neljänä peräkkäisenä, peräkkäisen kuukauden aikana voitaisiin näitä ehdoja käyttää. Täällä on ollut muitakin ehdotuksia, mutta eh, tämä olisi, olisi jotta voitaisiin huomioida huippukysyntähetket. Ja on esitetty, että jäsenvaltiot voisivat asettaa 25 prosentin kokonaiskaton näille ajoneuvoille – ja jos näitä on korkeintaan neljä, niin pitäisi ainakin yksi siis sallia. Tämä kompromissi on hyvä, mutta jotkut poliittiset ryhmät ovat asiasta eri mieltä ja tämä on ollut ongelmallista, koska tämän pitäisi olla hyvin tekninen seikka, joka ei ole poliittisesti ongelmallinen, mutta kuitenkin kun tässä on kaikenlaisia SDn, vihreiden, FDDn ja muiden vaatimuksia, niin siitä tulee tällainen joulukuusi, joka vain mutkistaa asioita ja sitten tästä loppujen lopuksi tulee poliittisesti kiistanalainen asia. Näinkö tässä pitää edetä? No sitten kyllä menee vielä monta kuukautta ennen kuin saadaan koko liikkuvuuspaketti valmiiksi, koska tuskinpa me kompromissia saamme aikaiseksi. Eli minä todellakin haluaisin korostaa sitä, että kaikkien poliittisten ryhmien pitäisi olla joustavia, että voitaisiin päästä lopuiseen kompromissiin ja jotta tämän puolesta voitaisiin suurella enemmistöllä äänestää, niin että voidaan kolmikantaneuvottelut aloittaa. Kiitos. Kiitos Mathieu ja sitten edustaja Vier. Oui, moi aussi je tiens à... Kiitos. Minäkin haluaisin korostaa sitä, kuinka laadukasta työtä on tehty ja on vielä tekemättä. En puhu pitkään ja haluaisin mainita vain yhden seikan. Minä perustelujen yhteydessä olen korostanut sitä, että olisi tärkeää huomioida se, että tämä voi olla tapa auttaa yrityksiä, kun siellä on ailahtelua. Ja tässä pitää kuitenkin välttää kaikenlainen petoksellinen toiminta myös verotuksen osalta, eli tarvitaan selkeät rajat ja kompromissiehdotukset eivät mene oikeaan suuntaan, eivätkä ne ole tarpeeksi pitkälle meneviä. Ja minä haluaisin yhtyä siihen ajatukseen, jota minäkin tarkistukseni esittin, että pitäisi olla ajallinen ja volyymirajoitus, eli pitäisi olla korkeintaan yhden kuukauden vuokra-aika kaksi kertaa vuodessa ja sitten volyymirajoitus, eli 25 prosenttia ajoneuvoista korkeintaan. Kun tässä kuuntelee tätä keskustelua, niin minusta tuntuu siltä, että kannattaisi nyt vielä käyttää aikaa siihen, että kokoonnutaan ja edistytään keskustelussa. Minä olen valmis ainakin menemään tähän suuntaan. Äh, tuota- tuota- Kiitos ja muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, eli komissio saa puheenvuoron. Herra Liesua. Kiitos. Komissio voi tukea tätä luonnosta. Ja toisin kuin mitä varjoesittelijä totesi, neuvostossa ja parlamentissa asian käsittely mm, paljolti menee samaan suuntaan, eli uskoisin, että tässä kyllä hyvin ja nopeasti edetään. En mene yksityiskohtiin, niin kuin jo totesin, voimme tukea esittelijän tekemää työtä. Ja nostan esiin uuden artiklan kahdeksan tästä ehdotuksesta. Sen osalta toteaisin, että kannattaa lähteä liikkeelle perusperiaatteesta. Jos sijoitusmaassa käytetään tällaista vuokrausta, niin sitä tulee voida käyttää sitten kaikissa EU-maissa missä rekisteröinti on tapahtunut. Tässä on vain yksi asia, johon toivoisimme muutosta mietintöluonnokseen. Varjoesittelijä mainitsikin jo asian own account operation, eli omalla toimiminen. Emme näe objektiivista syytä rajoittaa tämän tyyppistä eh, käyttöä, koska vain kolme jäsenmaata nykyisellään eh, käyttää tällaisia vanhanaikaisia rajoituksia omassa lainsäädännössään. Muutoin, niin kuin totesin, voimme täysin tukea tätä mietintöluonnosta. luonnosta en ole ihan äh, samaa mieltä sen kannan kanssa, joka täällä äh, nousi esiin varjostelen puheenvuorossa en näe objektiivista syytä sille, miksi tulisi vaatia lisäkoulutusta eh, tällaisen käyttöön. Jos saa eh, lisenssin, eh, niin sitä voi sitten käyttää joko oman ajoneuvonsa käyttöön tai jos haluaa vuokrata, niin varmasti sama ammattipätevyys tässä pätee, eli en näkisi tarvetta tällaisille vähimmäisvaatimuksille. Jos esimerkiksi tutustutte komission toteuttamaan vaikutusten arviointiin, niin nämä ajoneuvot yleensä ovat uudempia kuin muut, joita käytetään. Eli tässä todellakin edistetään tämän tyyppistä uusien ajoneuvojen käyttöä ja tämän tekstin ja kapoteesin välinen yhteys on ymmärrettävä, mutta en tiedä miksi kannattaa epäillä toimia, eh, jos haluaa vuokrata. Eli miksi ei sitten mahdollistettaisi eh, tällaisia laillisia menettelyjä? Muutoin kyllä eh, voin todeta, että komissio tukee tätä mietintöluonnosta, mutta emme toivoisi sitten minkäänlaisia rajoituksia ja poikkeuksia silloin, kun puhutaan oman, omissa nimissä toimimisesta. Kiitos edustaja Montero saa sitten loppupuheenvuoron. <clears throat> Kiitos eh, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia heidän näkemyksistään jälleen kerran. Kaikkia eri poliittisten ryhmien kollegoita. Enkä olisi voinut lähteä kotiin sanomatta, miten surullinen olen varjoesittelijän esittämistä kom- kommenteista siitä, että olisi jokin vaihtoehtoinen motiivi viedä tätä asiaa eteenpäin. Näin ei todellakaan ole. Se, että ää, tämä kokous siirrettiin johtui siitä, että meillä oli tärkeä keskustelu täysistunnossa. Mutta samana iltana meillä oli kuitenkin vielä varjoesittelijöiden tapaaminen poikkeuksena muutama kollega. Mutta meillä todellakin oli aikaa puhua tästä mietinnöstä. Tämä on hyvin tekninen asia, hyvin tekninen mietintö, ja me yritämme tässä sovittaa yhteen erilaisia poliittisia näkökantoja. Minä todellakin olen hyväksynyt hyvin paljon tarkistuksia, joita sosiaalidemokraattinen ryhmä on esittänyt. Tarkastelen vielä kerran näitä ympäristökysymyksiä ja sitä tosiasiaa, että mikä tahansa EU-ssa rekisteröity ajoneuvo, sen on täytettävä EU-vaatimukset. Ehkäpä tämä nyt oli hieman ristiriidassa siinä, mitä minä aluksi sanoin. Mutta meidän tä... minä olen yrittänyt myös poistaa tästä turhia, mitä ei tarvita. Haluaisin muistuttaa teitä myös, että nämä koskevat ajoneuvoja, jotka vuokrataan ilman kuljettajaa. Ja sen lisäksi toki tämä, me voimme tästä kohdasta äänestää erillisenä tähän voidaan ottaa erillinen äänestys tähän kohtaan. Ja vielä lopuksi Me emme kattaneet muutamaa asiaa näissä kompromisseissa. Se on totta. Mutta haluaisin vedota teihin kaikkiin, että ymmärrätte, että jos me yritämme jos me haluamme myöhästyttää tätä, viivästyttää tätä, niin silloin me käyttäisimme enemmän aikaa kompromisseihin ja silloin joudumme ongelmiin. Tämä on hyvä asiakirja ja me olemme parantaneet tätä monilla alueilla. Emme halua päätyä nyt pattitilanteeseen – Joten meillä oli erittäin hyvät ja rakentavat keskustelut useassa kokouksessa ja olemme saaneet aikaan paljon edistystä. Niin, ei niin, nyt pidä portviinin vettä laittaa laimentaa sitä. Niin. Ja näin saamme tämän loppuun käsiteltyä ja tästä asiasta äänestetään 24. päivä toukokuuta kello 9. Se on meidän seuraava kokoushetkemme, eli tapaamme silloin ja äänestämme tästä. Hyvää illan jatkoa kaikille.